kiinnostuneita, eikä ehkä pelkästään tässä salissa, koska tämä kokous menee nettitelevisioon, eli ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ihmisoikeuksista. Siinä missä niitä käsitellään Euroopan parlamentissa, voivat seurata kokousta ulkopuolelta. Ensin muutama muodollinen asia. Haluaisin, että esitystä hyväksytään. Voidaanko esitystä hyväksyä? Kyllä. Uskon hyväksytty. Sitten vähän tästä kokouksesta. Meillä on kunnia. Saamme tänne Alankomaiden ulkoministeri Maxim Verhagenin, joka keskustelee kanssamme tärkeästä raportista, jonka Alankomaiden hallitus on laatinut lapsityövoiman käytöstä. Olemme nähneet, miten tärkeä tämä aihe teidän hallituksellenne, hyvä ministeri, on. Ja mielellämme tässä katsotaan, voidaanko tehdä jonkunlaista yhteistyötä. Ymmärrän, että neuvosto aikoo hyväksyä johtopäätelmät tästä äh, aiheesta kesäkuussa. Joten näemme sitten, miten eri toimielimet voivat antaa panoksensa tämän jatkuvan ongelman ratkaisemiseen. Hyvä ministeri, minulle on kerrottu, jotkut kollegani ovat paljastaneet, että te aloititte ihmisoikeustoimintaanne täällä Euroopan parlamentissa vuonna 1989, joten meillä on todella ilo, että olette täällä Annan teille nyt puheenvuoron. Thank you, um, thank you, Mrs. Uh, President. Kiitoksia um, puheenjohtaja Rova Hautala. Olen hyvin iloinen, kun olen täällä valiokuntakokouksessani tänä iltapäivänä. Ja aivan kuten te sanoitte äsken, niin tämä tuo minulle um, muistoja mieleen. Nimittäin olin parlamentaarikkona täällä uh, 90-luvun alussa ja tämän valiokunnan varajäsenenä. Tämä valiokunta onkin hyvin aktiivinen, joten se, että kuinka eurooppalaisesti olen ihmisoikeuksiin sitoutunut, niin kaikki alkoi täällä. Minä arvostan kovasti teidän ponnistuksiani, erityisesti teidän Rova Hautala, mutta koko valiokunnan työtä, kun te edistätte ihmisoikeusagendaa. Tässä on nyt tilaisuus vaihtaa mielipiteitä kanssanne siitä, kuinka Euroopan unioni voi edistää e, nimenomaan, e, siis ihmisoikeuksia nimenomaan tässä lapsityövoiman sektorilla. Noin kolme vuotta sitten Tämä ihmisoikeuskysymys tuli Alankomaiden politiikan keskiöön ja kahdesta syystä. Minun mielestäni meillä ensinnäkin on moraalinen velvollisuus edistää ihmisoikeuksia kautta maailman. Sehän on asia, joka koskee kaikkia ihmisiä kaikkialla ja kaikkiin aikoihin. Se vaan on aivan oikein, että näin toimitaan. Sitten toinen syy on, että meidän intresseissämme on edistää ihmisoikeuksia koko maailmassa. Tällä tavalla me myötävaikutamme turvallisuuden kehittymiseen. Ihmisoikeuksien polkeminen aiheuttaa epätasapainoa, epävakautta ja kehityksen pysähtymistä. Ja myöskin kauppaa käyvänä maana Alankomaat haluavat tällaista vakaata ympäristöä kauppaankin. Kauppa ja business business ovat tässä mukana ja tällä tavalla todistan, että idealismi ja bisneskäytäntö eivät ole keskenään ristiriidassa. Ihmisoikeudet eivät voi hyvin kaikkialla maailmassa ja siksikin niitä pitää nyt vielä vahvistaa. Me olemme siirtymässä kohti järjestelmää, jossa globaalit ja alueelliset voimat toimivat yhdessä. Ja kaikki nämä meille tärkeät arvot ihmisoikeuksien, ala, ihmisoikeuksien alalla antavat meille hyvin paljon haasteita. Nousevat vallat eivät aina ole te parlamentaarikot ja ihmisoikeusalivaliokunnan jäsenet, minä toivon, että te jatkatte painostustanne, jotta tämä lähestymistapa tulee olemaan kokonaisvaltainen ja jotta me käyttäisimme kaikkia keinoja, joita meillä on. Lissabonin sopimuksen mukaan parlamentti on eh, lainsäätäjän asemassa, eli teillä on mahdollisuus myöskin tätä lapsityövoiman käyttöä vastaan taistella. Tämä ei kuulu minulle, mutta sanon kuitenkin, että päätöslauselma parlamentilta olisi hyvä tässäkin asiassa. Kiitos. Thank you very much, Minister Verhagen. Kiitoksia, ministeri Verhagen. Vai sanotaanko se Verhagen? Verhagen. Sellaisesta osasta alankomaita tulee, se näin sanotaan. Mutta olette osoittanut esimerkin siitä, miten aktiivinen jäsenvaltio voi olla ihmisoikeuspolitiikassa ulkosuhteissaan ja jos täm, tätä tekisi 27 jäsenvaltiota, niin olisi hienoa ulkopolitiikkaa, jossa on erinomainen ihmisoikeuspoliittinen luottavuus, jos kaikki tekisivät niin kuin te. Toivottavasti levitätte tätä käyttäytymistapaa kollegoiden keskuuteen, niin varmaan niin teettekin. Olette ihan oikeassa, että nyt Euroopan parlamentilla on uudet toimivaltuudet kauppasopimuksissa ja kiitoksia kovasti tästä rohkaisustanne, koska meillä on lausunto tulossa, asioita on vireillä. David siinä esittelijänä ja lausunto liittyy ihmisoikeus, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin näkökohtiin kauppasopimuksissa. Herra Martin on melkein nyt viimeistelyvaiheessa lausunnon osalta. Ja tietysti herra Hauit on tässä, jota ei voi olla näkemättä, ja hän on ollut pitkään yhteiskuntavastuuasiassa esittelijänä, joten tässä on asioita vireillä ja todellakin keskustelemme mahdollisuudesta, että laaditaan Intra- ja Intavaliokuntien kollegoiden kanssa päätöslauselma, niin, kuten otitte esille, ja odotamme kovasti, että hyvin että neuvoston johtopäätökset ovat aloitteelliset ja aktiiviset. Nyt aloittaisin keskustelun, äh, lyhyt keskustelu. Nyt on herra Verman, herra Vaimen Raitten, Jerva Lochbiller ja herra Hauvit ovat tässä minulla puheenvuoropyyntölistalla. Herra Verman ensin. Thank you, Chair. Here we have a minister for... Kiitos. Meillä on nyt täällä alkumainen ulkoministeri, joka lyhyesti selkeällä kielellä jatkaa Alankomaiden perinnettä, ajaa ihmisoikeuksia. On ilo kuulla tämä, olen ylpeä voidessani kuulla tällaista. Tämä on oikea asia ja meidän intresseidemme, intresseidemme mukaista, kuten ministeri aivan oikein sanoi, niin voisi olla vähemmän yhtä mieltä. Mitä tulee lapsityövoimaan, on nähtävissä pysähtyneisyyttä kriisin vuoksi, mutta myös siksi, että ei kenties ole niin vaikea viedä pois lapsituvan pahimpia muotoja, niihin voi puuttua, mutta sitten on valtaisa osa lapsityövoimaa, johon on vaikeampi puuttua. Ennen kaikkea maatalouden alueella kehittyvissä maissa, jossa 70 prosenttia työtä lapsista työskentelee tällä hetkellä. Miten tähän voidaan puuttua? Tämä pysähtyneisyys tulee olemaan esillä myöskin tänään ja huomenna kansainvälisessä konferenssissa. Alankomaissa valitettavasti voi olla siellä paikalla. Mutta meille kaikille on selvää, että kuuleminen, joka pidettiin kaksi viikkoa sitten täällä Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnassa, ja jossa puhuttiin yhteyden vastuusta, ei riitä. Tarvitaan julkisuutta. Monet hyvin toimivat yritykset Euroopasta ja muualta tekevät osansa, mutta tulokset eivät ole kovinkaan tyydyttäviä, ainakaan riittävän tyydyttäviä. Ja nyt ministeri tekee tämän esityksen, joka on hyvä. Ei julkisia hankintoja yrityksille, jotka ovat huonosti käyttäytyviä, ei tukea näille yrityksille. Mutta mitä voidaan tietää, mitkä yritykset käyttäytyvät huonosti ja mitkä taas käyttäytyvät hyvin? Mitkä yritykset noudattavat sitoumuksia, joita on? Kysymys ei ole siis pelkästään hyvästä tai huonosta käytöksestä, vaan lakien noudattamisesta, yleissopimusten noudattamisesta, joita jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet. Me tarvitsemme tällaista tarkkailukeskusta, josta olen puhunut jo muutaman vuoden ajan, tällainen watchdog tai kuuma linja, johon ihmiset voivat vain valittaa, jos voivat mainita, ketkä tekevät rikkomuksia. Ja uskoakseni Alankomainen hallitus tukee tätä. Ehkä nyt loputkin EUsta voisi tukea asiaa. Ja myöskin kaupan pääosasto komissiossa. Ja kun tulee kaup- mitä tulee kauppaan, vain 5 prosenttia lapsityövoimasta tapahtuu sektoreilla, jotka ovat keskittyneet vientiin. Joten kauppatoimenpiteet ovat tärkeitä, mutta 95 prosenttia työntekijöistä lapsista ei työskentele vientialoilla. Joten meidän pitäisi luoda oikea ympäristö kehitysmaissa, joka mahdollistaisi sen, että lapset eivät joudu, koska lapset onneksi eivät ole hylkeitä. Lapset tarvitsevat kouluja, ehkä hylkeetkin tarvitsevat kouluja, mutta se on asia, josta pitää kenties tehdä vielä erikseen tutkimusta. Mutta meidän pitää siis investoida paremmin kouluihin, ja tämä on se sektori, jossa koko keskustelu, jossa mahdollisesti julkisen kehitysavun vähentäminen muuttuu suorastaan räikeän hävyttömäksi. Alankomaissa jotkut puhuvat siitä, että kehitysapu puolitettaisiin. Voidaan, voidaan tietysti puhua kehitysavusta sen tehokkuudesta ja tuloksista, mutta on varmaa, että vie vuosikymmeniä ennen kuin kehitysmaat pystyvät rahoittamaan koulutus ja terveydenhuoltopalvelut itse. Tätä asiaa pitää, sen eteen pitää tehdä työtä, pitää olla tavoitteita, mutta tällä hetkellä meidän täytyy pitää virallinen kehitysapu sillä tasolla, jolla se on, ja nostaa se 0,7 prosenttiin. Alankomaat on yksi harvoista maista, jotka noudattavat tätä ohjetta. Minusta nämä puolueet, jotka ovat sitä mieltä, että kehitysapu pitäisi puolittaa, ovat tehneet valinnan, joka on maailman lapsia vastaan. Kiitos. Kiitoksia herra Berman myös siitä, että mainitsitte kehitysavun ja sen tärkeyden. Ravaamme Raiten, teillä on puheenvuoro. Het verhaal van de mensenrechten is het meest belangrijke onderdeel van het gehele waardepatroon dat ons in... Niin, tämä on tietysti keskustelu ihmisoikeuksista on tärkeä osa arvokeskustelua, jota käydään Euroopassa. On kysymys myös ihmisarvosta. Jos ei ihmisellä ole arvoa, silloin hän ei, hän ei voi olla luova, hän ei voi antaa yhteiskunnan syntyä. Yhteiskunnan yhteiskunnan, jossa huolehditaan muista ihmisistä. Siksi meidän pitää voimakkaammin huolehtia ihmisoikeuksista kuin tähän saakka on tehty. Ministeri ei tehnyt tätä pelkästään silloin, kun oli mukana ihmisoikeusvaliokunnassa, vaan myös silloin, kun ajatellaan sitä, miten monia asioita hän kiireellisinä otti esille. On, jos katsotaan ihmisoikeustilannetta ja jos katsotaan painopistettä lapset, niin voi sanoa, että olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Minusta se, mitä te ehdotitte, on hyvin rohkeaa, että sanotaan, että aina siellä, missä ei kunnioiteta näitä ihmisoikeusmääräyksiä, meidän pitäisi toimia aktiivisesti. Minusta tämä on todella rohkeaa. Ja herra ministeri, mitä te uskotte, että kollegan Eurooppa-neuvostossa ajattelevat tästä? Ja toiseksi, kun te puhutte ihmisten, ihmisoikeuksista ja lasten oikeuksista, miten, niitä, miten se muotoutuisi konkreettisesti tässä uudessa EUn diplomaattisessa palvelussa? Onko asiaa pohdittu lainkaan? Tähän mennessä ei ole nähty mitään, mikä liittyisi tähän lähden liikkeelle siitä, että varmastikin syntyy tällaisia erityisiä yksiköitä, jotka kenties käsittelevät nimenomaan juuri tätä kysymystä. Ja sitten vielä eh, lisäkysymys, jos ajatellaan kehitysapua, siis myös eh, Euroopan unionin kehitysapua, ja tästähän juuri sanottiin jotakin äsken, Berman sanoi, miten neuvosto voi parlamentin ja komission kanssa huolehtia siitä, että rahat todella palvelevat koulutuksen kehittämistä. Ja sitten kauppasopimukset. Tehän sanoitte, että Euroopan parlamentti voi antaa suurman panoksen keskusteluun, jota käydään kauppasopimuksista. Miten tätä aihetta voidaan ruveta käsittelemään oikealla tavalla? Miten löydetään asianmukaiset enemmistöt? Ja sitten vielä yksi asia. Minä olen tietysti kiinnostunut Turkista ja useissa tapauksissa huomaan, että lapsityövoiman ohessa, jota Turkissa on, on tilanne myös se, että lapsia on jopa vankiloissa. Lapsia, jotka ovat vaikkapa heitelleet kiviä. Minusta meidän ei pitäisi käsitellä pelkästään lapsityövoimaa, vaan myös sitä, että alaikäiset aivan liian nopeasti vedetään tuomioistuimen eteen ja sitten joutuvat vankiloihin, mikä ei varmastikaan ole lasten arvon mukaista. Tässä oli minun kommenttini. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Oman. Kiitoksia, Rivaaman Raiteen. Ministeri, olen varma, että kaikki olemme kiinnostuneita kuulemaan, miten te voisitte tukea jotta esille ihmisoikeuksia ja haluaisin pyytää yksikköjänne tutkimaan tarkistelemaan parlamentin ehdotuksia, että miten tässä saataisiin tasoa nostetuksi, koska pääriski, jonka minä näen tällä hetkellä, on tämä temaattinen vastuu, kuten ihmisoikeuksista oleva, niin – Vastuuta annetaan vanhoille komission yksiköille ja sitten diplomaatit, jotka ovat vastuussa maastrategioista, jäävät vähän ikään kuin sivuraiteille näistä vastuista. Ja tämä on se pääkysymys myöskin teidän ajassa kysymyksessä. Listallani on vielä herra Hauit, ja koska näen, että Etelä-Asian delegaation, niin Rovala Lahbirille tietysti ensin, mutta näen, että Etelä-Aasian delegaation puheenjohtaja ei halua puheenvuoroa, eikä hänen ole pakko. Rouva Lohpiilöiden herra Hauvit. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia ulkoministeri suosituksestanne koskien lapsityövoimaa. En ole pystynyt katsomaan kaikkia suosituksianne, mutta varmaankin olisi hyvin mielenkiintoista, että teemme parlamentissa työtä päätösvalmasta, jos siinä on, sitä on apua. Myöhemmin esillistöllä on mietintö ihmisoikeuksista ja raportista. Ja siinä sanotaan, että komission pitäisi tehdä äh, tutkimus myöskin kauppaan liittyvistä asioista, joilla voidaan torjua lapsityövoimaa 2010, joten valmistellaanko sitä? Joten sen varaa voidaan rakentaa ja se ihan teellisesti sopisivat yhteen. Sanoitte myös, että olette sen puolesta, että on sitovia velvoitteita yrityksille. Kovasti tätä kannatan myös, mutta se näyttää olevan kovin vaikeaa. Ehkäpä voisitte vähän valaista joitakin menestystarinoitanne, että miten kotona olette pystynyt vakuuttamaan yritykset siitä, että se ei ole haitaksi liiketoiminnalle. Sanoitte myös, että kansainvälisellä tasolla ei ole oikein saatu edistystä aikaan. Tämä liittyy myös laajempaan kysymykseen teille ulkoministerinä. Mitä suosituksia teillä olisi Euroopan unionille, että miten voitaisiin neuvotella tai esiintyä multilateraalisilla foorumeilla, ei pelkästään ILOta koskien, ehkäpä ihmisoikeusneuvosto, tai nyt kun tämän kansainvälisen kostumistuimen konferenssi on tulossa. Olen nyt nähnyt tämän raportin ihmisoikeuksista ulkopolitiikassa. Se, on, se kannattaa lukea, koska tietysti on helppo keskustella ihmisoikeuksista, jos ne liittyvät ulkopolitiikkaan kuin että jos ne liittyvät sisäpolitiikkaan, joten se on aina helpompaa myydä se kotona. Mutta silti minun näkökulmastani näen, että ihmisoikeusasia ei ole niin vahvasti eteenpäin vievä voima verrattuna turvallisuuteen. me siitä voitte sanoa jotain myös. Kiitoksia. Sitten herra Hauit, teillä on puheenvuoro. Uh, Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Se oli hyvin rohkaiseva viesti Alankomaiden hallitukselta ja minä haluaisin yhtyä kaikkiin kollegoihini täällä sekä alankomalaisiin että muihin ja todeta, että tämä on hyvä. Minä olen ollut esittelijänä yritysten sosiaalista vastuuta koskevissa mietinnöissä ja työvoiman, lapsityövoima-asioista. Kuten herra Lutbid äsken sanoi, koko tämä kysymys näistä yrityksistä, joilla on sertifioituja hankintaketjuja, jossa todistetaan, että lapsityövoimaa ei käytetä, niin se on ollut sellainen asia, jota parlamentti on hyvin pitkään halunnut toteutuvaksi. Me olemme jonkinlaista edistymistä kyllä nähneet tässä bisneksen puolella ehkä noin 20 eh, yritystä on jo tällä linjalla, vaikka niitä on tietenkin satoja tuhansia, joiden haluaisimme tällä tavalla toimivan. Olen minis... Minä haluaisin kysyä, että kuinka olette Alankomaissa tässä edistyneet ja mitä teillä on suunnitteilla yrityksiä varten koko EUn alueella? Sitten toiseksi, kun kun me katsomme kehityspolitiikkaa, niin huomaamme, että Alankomaiden hallitus on ollut hyvin edistyksellinen tässä näissä vastuukysymyksissä, ei pelkästään siis lapsityövoiman käytön torjunnassa, vaan myöskin näissä hankintaketjuissa ja OECDn kautta ja näissä luototustakuissa – Alankomaat on ollut hyvin tehokas ja olen hyvin ylpeä siitä, mitä, mitä teillä päin on tehty. Mutta jos minun pitäisi jotain kritisoida, ja tämä korkean tason ryhmä tästä yritysvastuusta, niin kun kuitenkaan Haagista Brysseliin ette ole onnistuneet siirtämään näitä strategioita, matkahan ei ole pitkä. Ja tässähän on kysymys poliittisen tahdon puuttumisesta ei niinkään teillä päin, mutta tämä korkean tason ryhmä ei ole tehnyt tehtäviään. Edellinen komissio ei ollut asiasta niin kiinnostunut, mutta nyt uusi komissio vaikuttaisi olevan kiinnostuneempi, joten nyt tämä politiikka voisi nousta Euroopan tasoiseksi. Voisitteko jotakin kertoa siitä, mitä olette tehneet ja mitä, mitä jatkossa teillä on tällä tasolla mielessä? Kiitoksia herra Howitt. Nyt puheenvuoro esityslista on lopussa, joten nyt ministeri voi vastata ja varmaankin ihmisoikeuksien tärkeys esimerkiksi kauppaliittyvissä asioissa, niin se on kasvanut, pitäisi puhua jopa toisen tai kolmannen sukupolven ihmisoikeus asioista, jos yritämme asiat kattavasti ja todellakin integroida ihmisoikeudet politiikkalohkoille jotka ovat olleet ikään kuin koskemattomia tässä suhteessa tähän asti, tai ikään kuin rajojen takana. Miten haluaisit reagoida näihin teille esitettyihin kysymyksiin? No ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä teidän kommenteistaan ja sitä, että he arvostavat uh, alkuperäisen hallituksen politiikkaa, mutta olen vakuuttunut, että että voidaan saada aikaan tuloksia vain, jos tehdään yhteistyötä. Parlamentit, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamentit ja neuvosto. Joten odotan innolla ei pelkästään yhteistyötilaisuuksia tässä suhteessa, vaan myös muilla alueilla, että saadaan yhteisiä ponnistuksia ihmisoikeusalalla. Ja vaikka uhkaa ihmisoikeudet ulkopolitiikassa, kuten Revalo Peter myös sanoi. Niin niitä on helpompi käsitellä ehkä siinä yhteydessä kuin ihmisoikeusrikkomuksia on sisällä. Niin, että, että vain Euroopan neuvosto voi käsitellä EUn sisällä tapahtuvia loukkauksia. Luotan siihen, tämä koskee romaaniväestön asemaa, mukaan lukien tämä yhteys lapsityövoimaan. Tätä asiaa täytyy myös käsitellä. Ja kun minä olen hallituksen ministeri EUn jäsenvaltiossa, olen vakuuttunut, että myös Euroopan parlamentin jäsenet käyttävät mahdollisuutta käsitellä myös ihmisoikeuslokkauksia EUn sisällä. Sitten haluaisin vastata useisiin esitettyihin kysymyksiin. ja niin kuten Ruva Omen painotti puheenvuorossaan, on mahdollista käyttää myös äidinkieltään ja olla kiitollisia kaikille näille tulkeille ja tulkaukselle, jota käytetään, joten siirryn puhumaan hollantiesten palaan Englantiin. Eh, allereerst ook, ook mijn waardering voor, voor de activiteiten die u zelf ook in dit kader uh, ontplooit. Uh... Arvostan työtä, jota teette. Kysyitte, että miten kaikki lapsityövoiman muodot voidaan kattaa? Erityisesti nämä pahimmat lapsityövoiman muodot – te olette sitä mieltä, että niitä on helpompi käsitellä, mutta ongelma on laajempi. Sitten puhuitte myös näistä tuotteista, joita lapset valmistavat, että niitä viedään. Että se olisi pieni osa ongelmaa, koska niin vähän työskentelee vientialoilla. Mutta pahimmat muodot lapsityövoimasta. ILO on keskittynyt siihen, että yritetään saada pahimmat muodot loppumaan vuoteen 2016 mennessä. Mutta itse asiassa kaikki lapsityövoimamuodot melkein kuuluvat tähän kategoriaan äh, pahimmista muodoista, joten tämä on hyvin laaja kategoria. Mutta olisin samaa mieltä, että ei pitäisi kannattaa näköpiiristä sitä, että kaikki lapsityövoiman muodot koskevat lapsen oikeuksia ja vahingoittavat niitä se saattaa haitata koulunkäyntiä, estää sitä, jos sitä, että voivat leikkiä ja niin edelleen. Ja tässä pitäisi saada lähestymistapahtumia, jossa on monia välineitä ja siihen kuuluu kehitysapu. Vain sillä tavalla loppujen lopuksi voimme todellakin vaikuttaa näihin asioihin. kauppatoimilla tietysti voidaan uhata esimerkiksi levikset tai liivaismerkki. Hehän käyttivät lapsityövoimaa Intiassa ja heidän täytyy sitten Yhdysvaltain hallituksen vaatimuksesta perustaa sinne kouluja. Tämä uhka levis, liivaisyhtiöllä siitä tuli tällainen kannuste livaisille lopettaa lapsityövoiman kautta. No sitten vientialoihin liittyvä lapsityövoiman käyttö. Puhumme 215 miljoonaa lasta tällä tavalla työskentelee, joten kovin paljon tässä on lapsia kyseessä. Ja sillä on sitten tällaisia äh, kertoimia tällä asialla, kerrannaisvaikutuksia, koska tuotteita äh, menee vientiin. Puhuitte näistä vihjelinjoista, sitä tuemme kovasti Alankomaissa. Mielestäni se on erityisen tärkeää, että otetaan kuluttajat mukaan. Kuluttajien täytyy tietää, että jos tuotteita valmistetaan lapsityövoiman käytöllä, jos he tietävät niin yleensä he eivät tätä tuotetta halua ostaa. Jos he tietävät, jos on merkintöjä tuotteen alkuperästä, niin kuluttajat valitsevat aina sellaisia tuotteita, joissa ei ole lapsityövoiman käyttöä mukana. Kukaan ei halua ostaa tuotteita, jotka on tehty lapsia hyväksi käyttäen. Eli tällä tavoin päästään varmaankin tulevaisuuteen, jossa lapsityövoiman käyttöä ei ole. Sitten kysytte, että miten tätä voidaan käsitellä liikeyritysten kanssa. Yritysten kanssa ja Alankomaissa olen siis samaa mieltä siitä, mitä sanoitte tuista Yritykset saavat tukia hallitukselta tällaisena vienti helpotuksena, vientitukena, kun he selittävät ja kertovat, että he eivät käytä ja heidän alihankkeensa eivät käytä lapsityövoimaa, niin puhumme sitten, että minkälaisia sääntöjä pitäisi saada aikaan, minkälaista byrokratiaa pitäisi olla Ei pitäisi, olla, pitäisi kertoa, että lapsityövoimaa ei käytetä, mutta kun yritykset väittävät, että ne eivät käytä lapsityövoimaa, niin niiden täytyy myös pitää tästä kiinni. Ja pitää lupauksistaan kiinni. Jos lapsityövoimaa kuitenkin käytetään, niin tietysti tuki otetaan pois, mutta myös sakko tulee sen lisäksi. Uskottava väite on siis esitetty, mutta sitten jossain vaiheessa jos todetaan, että lapsityövoima on kuitenkin ollut käytössä, niin sitten yritysten täytyy maksaa sakko, eivätkä he ole enää tukikelpoisia. Joten tämä on vielä yksi tapa varmistaa se, että toimitusketju on vapaa lapsityövoiman käytöstä. Puhuitte sitten siitä, että otetaan lapsityövoiman käyttöasia mukaan ulkoasian hallintoon. On tärkeää, että kaikki yksiköt ovat mukana, niiden täytyy olla tietoisia tästä tilanteesta. Ja se tarkoittaa, että ihan korkeammalla tasolla ulkoasianhallintoa tämä asia täytyy tunnustaa ja se täytyy olla havaittavissa. Puhuitte sitten ihmisoikeusdelegaatiosta, mitä voidaan varmistaa, että asioita hoidetaan oikealla tavalla. Aiemmin olin mukana, kun ihmisoikeusrahastoa perustettiin. Se oli osa meidän politiikkaamme ja siihen kuului projekteja eri maissa, joissa pyrittiin aloittamaan ihmisoikeusprojekteja ja tukemaan niitä eri maissa. Minulle kerrottiin, että se on ihan hullu idea antaa 25 miljoonaa euroa tällaisen tarkoitukseen, koska lähetystöt eivät ikinä suostuisi siihen. Vuosittaisessa suurlähettöiden kokouksessa olin äskettäin ja sanoin, että teidän täytyy olla mukana näissä hankkeissa. Ja jos tätä ei toteuteta ensi vuonna, niin sitten te, teillä on ongelma. Teillä, ei minulla. Mutta nyt näen, että lähetystöt ovat lähteneet mukaan. Ne antavat talousresursseja käyttöön ja ne haluavat olla aktiivisia tällä alueella. 10. 10. joulukuuta lähtien jokaisen lähetystön täytyy organisoida jonkunlainen ihmisoikeustapahtuma. siis näitä ohjeita on nyt on jaettu ja se luo lisää tietoisuutta siitä, että äh, huomiota täytyy kiinnittää tähän asiaan. Ja sitten, miten sitovia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön yrityksille? No ensinnäkin Alankomaissa minua tuettiin myös työnantajien taholta, koska he sanoivat ensinnäkin, että olemme samaa mieltä, että emme halua lapsityövoiman pahimpia muotoja. Emme halua, että tuotteemme valmistetaan orjuudessa tai muissa kauheissa olosuhteissa. Ja koska tämä on heidän omaa politiikkaansa, niin se on heidän oma intressinsä, että tällaisia sitovia toimenpiteitä on koska he haluavat yhtäläiset kilpailusuhteet. He eivät halua, että muut yritykset voisivat saada kilpailuetua sen vuoksi, että ne käyttävät lapsityövoimaa ja voivat valmistaa halvemmalla, joten se on heidän intressinsä, että on sitovia välineitä. Ja minun kanssani he ovat sopineet, että on tällainen ehto, järjestelmä, skeema, joka liitetään valtion tukiin. Tästä neuvottelin heidän kanssaan. Ja se oli ihan mahdollista saada aikaan. Jos on siis kauppaa käyvä yhtiö, niin on ihan ilmeistä, että siis, tai siis olemme vientikauppaa käyvä maa, niin, ja jos se meillä on mahdollista, niin se pitäisi olla mahdollista myös muissa maissa. Mutta jotta päästään saamaan lisää edistystä, niin olemme tehty, te, teimme aktiivista yhteistyötä työmarkkinosapuolten kanssa Ammattiliittomat ja yritykset ovat molemmat lähteneet tähän sitoutuneesti mukaan, mutta se kestää tietysti. Erityisesti, jos halutaan tehdä Euroopan tasolla yhteistyötä työmarkkinaosapuolten kanssa, sillä tasolla ne ovat yhtä hyvin järjestäneet kuin alkumaissa. No viimeinen huomio, jonka haluan esittää kehitysyhteistyöhön liittyen – Olen vakuuttunut siitä, että tärkeää tässä käytön lopettamisessa on se, että lapset pääsevät koulutukseen. EU ja jäsenvaltiot käyttävät huomattavan suuren osan kehitysavustaan koulutukseen, mutta uskon, että tämän tavoitteen sisällä, että saadaan kaikki lapset käymään koulua, niin meillä voi olla spesifimpejä toimenpiteitä, niitä voidaan muotoilla. Kohdennetaan näitä toimenpiteitä työssäkäyviin lapsiin enemmän. Intiassa olemme esimerkiksi perustuneet kouluja kansalaisjärjestöjen kanssa – ihan rautatieasemien lähellä, jossa monet lapset olivat töissä, tai ihan kaivosten lähellä, jossa lapsi oli töissä, niin että he pystyivät näkemään vaihtoehtoja itse asiassa. Liitimme tämän myös Intian hallituksen ohjelmaan, jossa annettiin ilmaisia aterioita kouluissa. Joten siitä tuli intressi käydä koulua näiden ilmaisten aterioiden vuoksi. Eli siinä oli myös lyhyen aikavälin hyötyä lapsille tule mukaan. Avunantajat kuitenkin sinällään voisivat tehdä enemmän tukeakseen maita, jotta ne voisivat ottaa käyttöön lapsityövoiman estäviä ohjelmia. Ne ohjelmat ilon yleissopimuksen artiklan 182, ja tämä auttaisi myös, jos liitetään mukaan tällaisiin ohjelmiin. Sitten viimeinen huomio herra Hautille, miten komissio käsittelee tätä asiaa. Itse asiassa silloin kun Kathy Ashton otti salkun haltuunsa, silloin tein yhteistyötä hänen kanssaan, kun luonnostelimme tätä ehdotusta, joka nyt sitten viime helmikuussa esitettiin komission taholta lapsityövoiman käytöstä. Hänen edeltäjänsä ei ollut niin yhteistyöhaluinen tässä asiassa. Cathy kuitenkin oli. Jos katsomme komission raporttia, joka enemmän tai vähemmän luonnosteltiin Cathy laisuudessa niin on ilmeistä, että se on kokonainen paketti, johon kuuluu myös äh, toimenpiteet, jotka liittyvät kauppaan. Eli se on paljon hyödyllisempi lapsityövoiman estämisessä kuin aiemmin. Joten olen vakuuttunut, että myös uusi komissio ähm, tarttuu tähän asiaan raportin perusteella, joka siis viime äh, helmikuussa esiteltiin. Kiitoksia. So, thank you, minister. Äh, Kiitoksia, herra ministeri. Lupasin kollegoni puolesta, joita äsken kuulitte, että teemme parhaamme tehdäksemme yhteistyötä kanssanne ja komission ja neuvoston kanssa tässä asiassa. Ja tietysti teidän täytyy kehittää seuraavan kokouksenne, mutta voisinko vaivata yhdellä asialla teitä vielä, joka mielestäni, jossa arvostaisin yhteistyötä kanssanne ja tästä saa mahdollisuuden käsitellä puheenjohtajan ilmoituksia. Ja asia, jonka haluaisin mainita vielä läsnäolossanne, on se että meillä on EU, Meksikon, EUn ja Meksikon välinen ihmisoikeusdialogi 12. huhtikuuta tulossa. Ja se on ennen EU-Meksikon huippukokousta, joka tietääkseni pidetään 17. toukokuuta Madridissa. Nyt hyvin vakava ihmisoikeusluokkaus tapahtui Meksikossa, Oaxacassa 27. huhtikuuta. Kaksi ihmisoikeusaktivistia salamurhattiin, kun he osallistuivat solidaarisuuskampanjaan tällaisessa kunnassa San Juan Kopalassa, jossa olisi alkuperäisasukkaita. Tällaiset asistetut joukot, puolimilitaariset joukot hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Mielelläni näkisin, että tämä asia otetaan esille korkeammalla mahdollisella poliittisella tasolla, ja se on tietysti huippukokous, koska se on hyvin vakava tapaus rangaist- rangaistuksettomuudesta, joka siis on vallalla tässä osassa maailmaa, jossa monet murhat tehdään niin, että mitään tutkimusta ei tehdä. Jos vaan voitte tehdä jotain tässä, en sano tätä pelkästään siksi, että yksi näistä kahdesta murhatusta oli eh, suomalainen, Minäkin olen myös suomalainen ja hänen organisa- edustamansa organisaation kanssa olen paljon tehnyt yhteistyötä, mutta tämä on muutenkin tärkeä tapaus, että jos vain voitte tehdä jotain, niin olisi hyvä. Tämä on myös tapaus, jossa meidän täytyy nähdä, että ihmisoikeusasiat liittyvät kauppa-asioihin ja muihin politiikkalohkoihin. Ja nämä asiat eivät ole aina niin helppoja, kuten tiedätte. Kiitoksia ministeri siitä, että te tulitte. Ja nyt jatkamme lopun esitystämme mukaan. Uh, uh, um, Kiitoksia, Rava Hautala. Vakuutan teille, että myös Meksikon kanssa käymässämme vuoropuhelussa me käsittelemme ihmisoikeusasioita ja niiden loukkauksia, erityisesti että rangaistuksettomuutta, aseistettuja joukkoja ja huolehdin siitä, että Muhammed Salamurha tulee käsitellyksi kokouksissamme. Mutta kiitoksia vieraanvaraisuudestanne ja siitä, että minulla oli mahdollisuus tähän vapaaseen keskusteluun. Kiitoksia. So without any, any break, I just like to continue on point. No nyt sitten suoraan kohtaan neljä puheenjohtajan ilmoitukset. Käytän tällaista nopeaa tyyliä, että päästään nopeasti eteenpäin. Ihan lyhyesti. Meillä on tällainen debriefaus suljettujen ovien takana. viimeisistä keskusteluista EUn ja Venäjän välillä ihmisoikeusisessa toinen kesäkuuta kello kaksi iltapäivällä. Ja siellä on yhteiskokous parlamentaarisen yhteistyökomitean kanssa, valiokunnan kanssa, joten yhä läheisempää yhteistyötä haluamme tehdä maavaltuuskuntien kanssa. Ja tietty kirjeenvaihtoa neuvostokomission kanssa on ollut siitä, että miten meidän alivalikunta pääsee näkemään tiettyjä arkaluontoisia asiakirjoja, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, ja olen varma, että rakentava ratkaisu löydämme. Joten toinen ilmoitukseni on se, että parlamentti, kuten tiedätte, on päättänyt lähettää ad hoc-valtuuskunnan tähän kansainvälisen rikostuomioistuimen arviointikonferenssiin Singaporessa Ugandassa. Ja ajatus siinä on se, että parlamentin valtuuskunta olisi paikalla 31. toukokuuta ja olisi siellä toinen kesäkuuta asti. Ja perustava kokous on tällä viikolla keskiviikkona 12. toukokuuta kello 11. Ja hyvin tärkeää on se, että päätöslauselma hyväksytään sitten komission ja neuvoston lausumien jälkeen tästä asiasta toukokuun täysistunnossa. Joten tästä tulee hyvä pohja valtuuskunnallemme mennä sinne ja parantaa kansainvälistä rikosoikeutta. Poliittista ryhmiä täytyy vielä muistuttaa siitä, että sihteeristö tarvitsisi kaikkien jäsenten nimet, jotka valtuuskuntaan tulevat viivytyksettä. Sitten kolmanneksi ad hoc-valtuuskunta lähennettiin Yhdysvaltoihin, New Yorkiin, tähän alkuperäiskansojen foorumiin 31. huhtikuuta ja ainakin kaksi jäsentä osallistui tähän valtuuskuntaan, herra Prodi ja Robert Nielsen, ja odotan sitä, että he raportoivat toivottavasti kesäkuussa. Sitten neljänneksi mainitsin EUn ja Meksikon ihmisoikeusvuoropuhelun ja tämän traagisen tapahtuman. Ja päätin, että kerron teille myös tapaamisestani Meksikon lähettilään kanssa EUssa, että olin aika järkyttynyt, tai vähän diplomaattisesti sanoin vähän järkyttynyt siitä, että hän kutsui tätä tapausta onnettomuudeksi. Se ei ollut onnettomuus. Se oli rikos, se oli mahdollisesti osa järjestäytynyttä rikollisuutta ja se pitää ottaa hyvin vakavasti. Sitten viidenneksi hyviä uutisia korkean edustajan komission puheenjohtajan Vastonin vierailusta. Hän vieraili Kiinassa yhdessä komission puheenjohtajan kanssa ja meille on kerrottu, että hänellä oli yksityinen tapaaminen ihmisoikeuspuolustajien kanssa. Joten todellakin olemme tyytyväisiä, kun tämän asian kuulemme. Mutta näyttää siltä, että tämä kuuluisa Shanghain Expo-näyttelyn avaaminen on sattunut yhteen sen kanssa, että monet ihmisoikeuspuolustajat ja valituksen tekijät ovat pid- tulleet pidätetyksi ja niin monet komissiojäsenet ovat nyt Kiinaan matkustaneet tietysti nyt, kun tämä näyttely avataan. Ja ihan ilmeisesti niinkin, että eivät ole kiinnittäneet mitään huomiota näihin ihmisoikeusloukkauksiin, joita siellä on tapahtunut. Eli se on vähän harmi. Sitten kuudenneksi Alderyhmältä tuli aloite, joka koski uiguurien tilannetta 29.30. huhtikuuta. Ja sitten siellä oli mukana aliedustettuja, aliedustettujen kansojen järjestö UMPO ja maailman uiguurikongressi valiokunnan nimissä. Lähetin viestin tänne tilaisuuden, jossa ilmaisin uskoni siihen, että tie eteenpäin perustuu eh, dialogiin uikuurien ja tiibetivähemmistöjen vuoropuhelun Kiinan viranomaisten kanssa. Muuta rahonomasta ratkaisua ei tähän sorron ja väkivallan kierteeseen ole, joka ei ole kenenkään intressissä. Varapuheenjohtaja Rava Andrikin ja minä itse lähetimme lausunnon Taiwanissa koskien kuolemanrangaistusta. Ilmaisimme syvään paheksumme sitä, että neljä ihmistä teloitettiin, jotka oli rikossyytteestä tuomittu. 52 kuukautta, 52 kuukauteen tuomiota ei toteutettu. Herra Kolmek Tanok on julkisesti puolustanut Taivanin oikeutta käyttää kolme rangaistusta. Hän on sanonut julkisesti, että Taivan on kypsä demokratia ja sillä on tehokas ja avoin keskustelu kuolemanrangaistuksesta. Ja on muita demokratioita, kuten Yhdysvallat ja Japani, jotka myöskin käyttävät kuolemanrangaistusta, joten tämä tiedoksi ja pahoittelen, että herätän oikeudet täällä. Ja täytyy sanoa, että korkea edustaja tuomitsi nämä teloitukset myös. Ihmisoikeustilanne Filippiineillä – jota tarkastelimme tarkasti viime kokouksessamme. Erinomainen ja aktiivinen kidutuksen vastainen maailman organisaatio on kertonut meille, että Filippiinen kansalainen herra Anwar T. Hasim on hätään kuulusteltu brutaalisti Sarankanin provinssin vankilassa Alabelin kaupungissa – Näyttää siltä, että poliisi on pakottanut hänet tunnustamaan eh, liitoksensa näihin islamilaisiin eh, kapinallisiin järjestöihin. Ja kansainvälisten standardien mukaisesti haluan, että lähettiläs välittää viestini Filippiinen viranomaisille, jotta hänen eh, koskemattomuutensa oikeutensa taataan. Ja vielä yksi ilmoitus, jos kestätte, se on se, että että ulkosuhdehallinto, EUn ulkosuhdehallinto, jotkut teistä varmasti olette paikalla ulkoasianvaliokunnassa, kun herra Verhofstadt ja herra Brock viimeisimmät eh, esitykset esittelivät, ehdotukset esittelivät, ja haluaisin toistaa nämä lyhyesti, nämä muutokset ja tarkistukset, joita he tukevat. He haluavat, että on erityinen ihmisoikeusosasto näissä uusissa eh, ulkoasian hallinnossa, en koko tarkistusta ääneen. Mielestäni meidän täytyy ymmärtää, että mitä tämä se tarkoittaa, koska on hyvin tärkeää, että mikä osasto nyt sitten, minkä muodon se saakaan, niin että se on tarpeeksi korkean tason osasto ja sen vuoksi on todellakin aika nyt toimia, koska muuten saatetaan tämä mahdollisuus menettää. Toinen tarkistus, jota he esittävät, koskee tällaisia yhteyspisteitä joita kaikkiin EU-lähetystöihin perustetaan, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia. Se on hyvin selkeä positiivinen muutos. Ja kolmas tarkistus koskee eurooppalaista ihmisoikeus- ja demokratiavälinettä ja jotakin muita välineitä, joita täytyy nyt sitten valmistella korkean edustajan alaisuudessa. Ehkäpä haluaisin mainita teille, että jotkut kansalaisjärjestöt, jotka näitä asioita seuraavat hyvin, läheisesti ovat ehdottaneet, että alievaliokuntamme voisi itse asiassa kutsua kansallisten parlamenttien vastaavat valiokunnat keskustelemaan ihmisoikeuksista näissä uusissa rakenteissa. Ja päätin ottaa asian esille kanssanne koska saatat, ette voitte auttaa tekemään päätöksen siitä, että onko nyt oikea aika tehdä näin vai onko jo liian myöhäistä, mutta meillä varmaankin muoto tällaiselle yhteistyölle on meidän valiokunnamme ja kansallisten parlamenttien välillä, joten ihan vain, että miettisitte asiaa, varapuheenjohtajat ja jäsenet ja näin, että Byronkin jäseniä tässä on paikalla. Joten asiaan palataan. Mutta nyt en sitten tiedä, haluaako joku puheenvuoron. Rova Lohpiller. Uh, Aivan lyhyesti. Iranissa on tänä vuonna tapahtunut viisi teloitusta ja oletan, että se on jotakin, jota tulee tapahtumaan lisää ennen kuin pidetään vaalit kesäkuussa. Olen pyytänyt herran Busekin äh, toimistoa, että he tuomitsivat tämän, he ovat luvanneet suullisesti tänään tulisi tapahtumaan. Kiitoksia tästä tiedosta sitten. Herra Hauit vielä. I've been uh, away. Niin. Niin. Minusta nyt tapahtumassa ulkoasian osalta edistys niin nopeasti, kun sellaista on ollut kommentti, joka liittyvät teidän ehdotuksenne. En halua vielä sanoa tässä kokouksessa asiasta mitään. Tarkoitatko tapaamista parlamenttien kanssa. Sihteeristö voi tätä asiaa tutkia. Minun ajatukseni olisi se, että meidän täytyisi painottaa sitä, että meidän täytyy puhua niiden valiokuntien kanssa, jotka ovat ulkoisasioista, ei niiden kanssa, jotka käsittelevät sisäisesti ihmisoikeusasioita. Itse asiassa olen sitä mieltä, että tämä voisi olla hyvin, hyvä tällainen valtavirtaistamisasia, jos ulkoasianvalikunnan johto suostuisi siihen, että voisimme kutsua vali- ja sinne keskustelemaan ihmisoikeuspolitiikasta näissä uusissa rakenteissa, mutta tämän asian kanssa täytyy tehdä töitä, joten kiitoksia tästä huomiosta. Hyvin kärsivällisiä ihmisiä tässä salissa on, näen, jotka ovat odottaneet, että Palaamme esityslistaan. Kun ohjelmaan tuli viime hetken lisäyksiä tänään, hyvin hyödyllisiä. Sitten esityslistan kohta viisi, joka koskee Euroopan naapuruuspolitiikkaa, erityisesti Itä- ja Etelä-naapuruus. Keskustelu seuraa komission edistymiskertomuksen julkaistamista 28. huhtikuuta ja tapaustutkimukset, joita käsittelemme, ovat Ukrainasta ja Egyptistä. Eli yksi etelästä, yksi idästä. Ja varmaankin voidaan sanoa, että Euroopan naapuruspolitiikka on yksi tärkeimmistä ulkopolitiikan välineistä EU:ssa. Joten on hyvinkin asianmukaista, että tämä alivälikunta on asiaa seurannut läheisesti perustamisestaan 2004 lähtien juuri tätä ihmisoikeusulottuvuutta naapuruspolitiikassa. Tänään keskustelemme ihmisoikeuksista tämän näiden vuosittaisten kertomusten perusteella. Ja kun niiden julkaistamista itse asiassa on lykätty, niin toivomme, että tämä keskustelu myös liittyy ihmisoikeuksien statukseen naapuruspolitiikassa. Yleishuomioiden jälkeen keskitymme erityisesti näihin kahteen maahan. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron kutsutuille vierailijapuhujillemme. Kaksi heitä on. Ja jos voisitte puhua noin kahdeksan minuuttia, niin olisi oikein hyvä. Katsotaan, miten se sujuu. Ensinnäkin herra Rutger Wissels. Hän on tällä hetkellä Euroopan naapuruspolitiikkakoordinaation johtaja Relex-pääosastolta, ulkosuhteiden pääosastolta komissiosta, sitten Gregoire Thierry, joka on kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestöstä, ja hän esittelee asiakirjan Euroopan naapuruspolitiikan ihmisoikeusulottuvuudesta idässä ja etelässä. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Minä täytyy aloittaa anteeksi pyynnöllä ilmoititte, että komissio oli suunnitellut hyväksyvänsä tiedonannon, vuotuisen tiedonantonsa Euroopan naapuruuspolitiikasta huhtikuun lopussa, mutta sisäisistä komission syistä johtuen tämä on lykkääntynyt hiukan ja hyväksynyt tulee tapahtumaan kahden päivän kuluttua tällä viikolla keskiviikkona. Joten raporttia ei vielä ole, ne ovat vielä julkisia, mutta ne ovat pian saatavilla – ja kommentit, joita minä nyt teen ja joita kaksi kollegaani komissiossa tulee tekemään myöhemmin, pitkälti perustuvat laajaan valmistelutyöhön, jota me olemme tehneet tähän suuntaan. Joten paperit eivät vielä ole saatavilla, mutta aineisto on tuotettu pitkälti ainakin komission yksiköissä. Naapuruspolitiikka perustuu yhteiseen sitoumukseen – joka on lähtöisin Euroopan unionista ja sen kumppaneista, yritetään ylläpitää demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta. Euroopan unioni tukee täysin demokratisoitumispyrkimyksiä, joihin naapurit ryhtyvät, jotka ovat olennainen osa Euroopan naapuruspolitiikan toimintaohjelmia, joita, joista EU on sopinut lähes kaikkien eurooppalaisen naapurimaidensa kanssa. Tämän viikon keskiviikkona komissio tulee hyväksymään uuden tiedonannon, jota seuraa joukko maaraportteja ja alakohtaisia raportteja, jotka liittyvät naapuruspolitiikan toimeenpanoon vuonna 2009. Tiedonanto ottaa huomioon ensimmäiset viisi vuotta naapuruspolitiikan toimeenpanosta vuodesta 2004 vuoteen 2009. Me tulemme osoittamaan, että saavutuksia on ollut paljon, ennen kaikkea talouden alueella. Kuitenkin edistystä on ollut rajallisemmin demokraattisen hallinnon alueella. Monet naapurimme ovat liittyneet yleisopimuksiin ihmisoikeuksista ja perusoikeuksista, mutta näiden perussopimusten ja pöytäkirjojen toimeenpano on kuitenkin asia, jossa on syytä, josta on syytä huolestua. On ollut kuitenkin edistystä esimerkiksi Egyptissä. Sukupuolinten silpominen on tullut rikokseksi, mikä on parantanut naisten oikeuksien suojelua. Ukrainassa tärkeä askel tiedotusaineen vapauteen oli, oli tällaisen viranomaisten ohjeiden tekemisen lopettaminen, jotka liittyy siihen, me tarvittiin ohjeita tiedotusvälineille siitä, mistä sai tiedottaa. Mutta kokonaisuudessaan tilanne ei ole tyydyttävä. Edistys kidutuksen to- torjunnassa on edelleen riittämätöntä. On vakavia ongelmia monissa maissa, ilmaisuvapauden alueella, ennen kaikkea tiedotusvälineissä, yhdistymisvapauden alueella ja kokoontumisvapauden alueella. On liikaa rajoituksia, jotka liittyvät ihmisoikeu- kansalaisyhteiskunnan toimijoihin ja ihmisoikeuksien puolustajien toimintaan – Kolmantuomio on voimassa edelleen lukuisissa naapurimaissa, mukaan luettuna Egyptissä. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset eivät saa asianmukaista apua ja tukea useimmissa naapurimaissamme. Monissa maissa ei ole ei lainsäädäntö, joka koskee vaaleja tai, tai ohjeita, jotta noudatettaisiin kansainvälisiä standardeja ollut. Siitä huolimatta lukuiset vaalit naapurimaassamme ovat olleet vapaat ja oikeudenmukaisen mukaan luettuna presidentinvaalit, joka pidettiin Ukrainassa. Kokonaisuudessaan komissio uskoo, että meidän pitäisi rohkaista kumppaneitamme edelleen parantamaan ja edistämään hyvää hallintoa ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tämä ei ole pelkkä tavoite oman itsensä vuoksi, vaan myös perusta poliittiselle vakaudelle ja taloudelliselle kasvulle. Meidän täytyisi huolellisesti arvioida edistystä tässä mielessä ja kaikkia vaikutuksia, joita sillä on, ja ottaa se perustaksi sille, miten me kehitämme yhteyksiämme niihin maihin, jotka ovat mukana tässä naapuruspolitiikassa meidän kumppaneinamme. Tätä kautta me varmasti voimme luottaa, tässä voimme varmasti luottaa tämän alivaliokunnan tukeen – ja odotan mielenkiinnolla tämän päivän keskustelua, jotka antavat mahdollisuuksia ennen enemmänkin antaa tietoa siitä, miten ihmisoikeuksia kunnioitetaan kahden suuren naapuruspolitiikan kumppanimme kanssa, Egyptin ja Ukrainan, Ukrainan kanssa. Ja tätä varten meillä on täällä pätevämpiä kollegoja tänään paikalla salissa, jotka puhuvat tästä asiasta. Kiitoksia herra Vissels. Olen varma, että kaikki arvostamme rehellisiä kommenttejanne, suoria kommenttejanne tilanteesta ja mielellämme teemme yhteistyötä kanssanne tässä asiassa, kun parannetaan, yritetään parata tilannetta nyt. Sitten herra Thierry. Kiitoksia, minä puhun ranskaa. Il y a, euh, exactement un mois. Tarkalleen kuukausi sitten FIDH piti Armeniassa vuosikongressinsa siellä oli 160 jäsenjärjestöä mukana, jotka ovat, kaikki ihmisoike- jotka ovat kaikki kansalaisjärjestöjä ja ihmisoikeusalalla. Ja myöskin komissaari, joka vastaa naapuruuspolitiikasta, oli paikalla. Täällä oli myöskin ihmisoikeuksien puolustajia Jerevanista. Me järjestimme keskustelun 30 jäsenjärjestöä järjestömme kanssa naapuruuspolitiikasta ja heidän kanssaan analysoimme eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa. FIDH nimittäin on sellainen järjestö, joka antaa tähän politiikkaan oman panoksensa. Instituutioin ja parlamentarikkojen kanssa haluaisin nyt tässä todeta seuraavaa jälleen kerran naapuruuspolitiikkaa pidetään hyvin lupaavana ja mitä tulee sen välineisiinkin. Ihmisoikeusaktivistit ovat sitä mieltä, että naapuruuspolitiikan avulla pitäisi ihmisoikeuksia saada parannettua lähialueilla. Jäsenjärjestömme ovat myös yksimielisiä siitä, että tulokset tästä pienestä naapuruuspolitiikkaryhmästä eivät ole kuitenkaan sellaisia kuin pitäisi. Mikä huolestuttaa vielä enemmän on, että Euroopan unionin politiikka, varsinkin se yksimielisesti päätetty politiikka, niin usein 20 eh, on hyvin monta maata, jotka siis ovat kuitenkin näitä periaatteita vastaan. Tästä syntyy turhautumaa, joka ei sinänsä ole uutta, mutta joka lisääntyy. ihmisoikeuksien puolustajilla on tällaista turhautumista, joka jatkuvasti kasvaa. Ja se kasvaa myös kumppaneidemme joukossa. Ne ovat kumppaneita, jotka ovat aivan luonnollisia kumppaneita Euroopan unionille, joiden arvopohja on samanlainen. FIDHn analyysi aivan lyhyesti olisi sellainen, että jotta naapuruuspolitiikka voisi tuottaa tulosta, tarvitaan eh, seuraavia ponnistuksia. Vertikaalisesti täytyy eh, ottaa ihmisoikeudet kaikkeen päätöksenteon ytimeen ja pitää eh, kehittää suhteita muiden maiden kanssa – ja sitten kun katsotaan horisontaalista suuntaa, niin on ihan yhtä tärkeää, että mainstreamin tehdään ihmisoikeuksien alalla kaikessa ulkopolitiikassa, jottei käy niin, että ihmisoikeudet gettoistuvat ja käy niin, että ihmis on tiettyjä välineitä, joita käytetään siellä sun täällä. Horisontaalinen lähestymistapa, laitonta maahanmuuttoa, kauppapolitiikkaa, terrorismia vastaan, nämä ovat suuria haasteitamme. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että tähän naapuruustyöryhmään, joka on perustettu laajentumisvaiheessa, sillä on samanlaisia välineitä käytössään, tällaisia progress reports ja toimintasuunnitelmia, mutta mikä tässä ryhmässä on omanlaatuistansa, on, että se, miten Euroopan unioni toimii kumppanimaidensa suuntaan. Eräät näistä kumppaneistahan ovat eh, hyvin haluttomia tekemään minkäänlaisia uudistuksia ihmisoikeuspolitiikkaan. Tämä onkin tärkeä kysymys, koska kuuden viime vuoden aikana on huomattu, että naapuruuspolitiikka olisi hyvä tällaista lisäpolitiikkaa. Se on kuitenkin epäonnistunut, koska porkkanoita ei ole ollut tarpeeksi. Marokko on esimerkki. Marokko oli lähdössä modernismin tielle, mutta sitten kun tämän tämä ihmisoikeusasia ei edistynyt siellä, niin Euroopan unioni ei voinut tehdä ylimääräistä aloitetta, jonka myötä asiat olisivat edistyneet vielä paremmin. On hyvin huolestuttavaa se, että kun Euroopan unioni ei voi naapuruuspolitiikan periaatteita toteuttaa, niin ensinnäkin yhteinen lähestymistapa, se tarkoittaa sitä, että sitoudutaan yhteisten arvojen levittämiseen demokratiassa ja ihmisoikeuksissa. Tämä on periaate, joka on on tärkeää toimintaohjelmissa. Siihen liittyy myöskin ihmisoikeusulottuvuus. Ja myöskin tämä differentiaatio on hyvin tärkeä, koska se on keino syventää suhteissa. Ja suhteiden syveneminen liittyy aina siihen, että painopistealueita ja prioriteetteja viedään demokratian ja ihmisoikeuksien alalla eteenpäin. Kertoisin erästä asiakirjasta, joka julkaistiin muutama viikko sitten. Se on asiakirja, joka kertoo epäjohdonmukaisesta toiminnasta instituutioissa naapuruspolitiikan sektorilla. Tunisia-ohjelma 2011-2013, se on ohjelma, joka on hyväksytty. Nyt luen, mitä komissio siitä on sanonut. Hallituksen mielestä on tärkeää se, että että sosiaaliset ja taloudelliset oikeudet säilytetään. Ne ovat eurooppalaisen parlamentarismin edellytyksiä. Poliittinen vakaus, siihen liittyy puolueiden ja valtioiden struktuurien olemassaolo, kulttuuri, tiedotusvälineet, kaikki yhdistykset. Eli tässä ikään kuin peitetään ihmisoikeuksien huono tilanne kymmenen vuoden ajalta. Ja vielä komissio sanoo, että tavoitteena on vahvistaa poliittista dialogia, varsinkin sillä tavalla, että pääsisimme eteenpäin. Komissio sitoutuu maan kanssa näihin reformeihin, jotta jotta pääsimme, pääsisimme myöhemmin eteenpäin demokratiassa ja ihmisoikeuksissa. No kun tämän kappaleen lukee, niin me analysoimme sitä, että kun demokratiasta eh, puhutaan, niin puhutaan aina eurooppalaisesta demokratiasta – Kuitenkin täällä sanotaan, että tämä diversifikaatio tarkoittaa sitä, että tuetaan maan omia tapoja edistyä, niin kuin Tunisian kohdalla. Mutta jos puhutaan eurooppalaisesta mm, demokratiasta, niin se ei ole sama. Täällä on myöskin kappale siitä, jos miten 15-20 miljoonaa euroa käytettäisiin oikeuden uudistamiseen Tunisiassa. Neljällä maalla, ei ole, neljällä sivulla ei ole kuitenkaan mitään tavoitetta. Ei puhuta edes oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja ihmisoikeuksista. Tämä on siis aivan konkreettinen ohjelma Tunisialle, niin meidän täytyy edellyttää, että ihmisoikeuskriteerit toteutuvat Nimittäin oikeuslautos Tunisiassa on myös sellainen instituutio, joka polkee ihmisoikeuksia. Pitäisi nyt systemaattisemmin investoida ulko, ulkosuhdepolitiikkaan, jossa otetaan ihmisoikeudet huomioon. Parlamentin pitäisi myöskin huolehtia siitä, että budjetin puolella ihmisoikeuksiin on varaa. Ja sitten toinen vielä nopeammin tässä pitäisi valvoa asioita paljon paremmin. Parlamentti nimittäin ei ole valvonut naapuruuspolitiikan toteutumista. Pitäisi katsoa, minkälaisia tuloksia tästä aliovaliokunnasta tämän toiminnasta on. Ja sitten kolmas seikka, pitäisi differentiaatiota tukea ja pitäisi aina katsoa suhteissa, kuinka katsoa, minkälaisia eh, sitoumuksia on tehty ja mitä on Israelin kanssa tehty. Meidän pitäisi idän puolella sitten havaita myöskin uusia haasteita, jotka liittyvät näihin assosiaatiokysymyksiin. Kiitos. Thank you very much for these critical remarks. Kiitoksia näistä kriittisistä huomioista. Gregor Walteri, olen varma, että herra Wissels ja muut komission edustajat voivat kommentoida näitä huomioita. Nyt haluaisin itse asiassa ne mennä suoraan maakohtaiseen keskusteluun. Ehdottaisin, että maakertomuksen jälkeen, maakohtaisen kertomuksen jälkeen on yksi keskusteli. Eli kaksi lyhyttä esitystä Ukrainasta ja Egyptistä molemmista. Jos tämä hyväksytään, niin sitten herra Reinhold Brender, joka on itäisten kumppanimaiden varajohtaja, Relax-pääosastolta. Herra Brenner. Miss Chairwoman, eh, ich möchte auf Deutsch sprechen. Niin, kiitos, haluaisin puhua saksaa. Tärkeä kommentti, sen esitti jo kollegani tutkija Wissels, nimittäin sen, että oikeudelliset puitteet kumppanuusmaissamme ovat parantuneet huomattavasti, mutta oikeuksien toimeenpano monissa tapauksissa on edelleen tapahtumatta, ja tämä koskee myös Ukrainaa. Joten keskeinen kommentti, jonka haluan aluksi esittää, on se, että Ukraina on saavuttanut huomattavia edistysasioita menneenä vuosina, mutta oikeuksien toimeenpanossa oikeudellisten, oikeudellisten puitteuksien, puitteiden toimeenpano edelleenkin on vielä toteutumatta. Haluaisin ottaa esille neljä keskeistä kysymystä. Haluan rajoittua neljään kysymykseen, voisin lähettää muitakin kohtia, mutta haluaisin kuitenkin puhua keskitetysti. Ensimmäinen keskitetty kysymys olisivat ihmisoikeusrikkomukset poliisin toimesta ja vankiloissa. Tämä on ikävä kysymys. On edelleenkin niin, että pidätysten yhteydessä tapahtuu pahoinpitelyitä, on olemassa tunnustuksia, jotka on kiristetty. Ja tärkeä kysymys on se, että yksikkö, joka sisäministeriössä seuraa ihmisoikeuksia. Tämä osasto äskettäin suljettiin. Tämä on asia, jota monet ihmisoikeusorganisaatiot ovat erityisesti käsitelleet, ja todellakin meidän kannaltamme katsottuna se on valitettavaa. Mitä vankiloihin tulee, on tärkeää, että pidätysolosuhteet ovat paremmat niissä kuin ne olosuhteet, joissa ihmisiä säilytetään ennen oikeuskäsittelyä. Ihmisoikeusjärjestöt puhuvat jatkuvasti siitä, että vankeja pahoinpidellään fyysisesti. Haluaisin viitata siihen, että tärkeä väline, jolla voidaan estää pahoinpitelyä, ovat säännölliset ennakolta ilmoittamattomat riippumattomien tarkkailijoiden käynnit pidätyslaitoksissa. Ja Ukraina on todellakin liittynyt vapaaehtoiseen pöytäkirjaan, joka liittyy YK yleisomikseen, joka koskee kidutuksen ja alentavan kohtelun poistamista. Siis Ukraina on ratifioinut tämän pöytäkirjan, mutta siltä ei, sillä ei edelleen vieläkään ole kansallista mekanismia, jolla voitaisiin toteuttaa tämä pöytäkirja, joka mahdollistaisi nämä ilmoittamattomat, ennalta ilmoittamattomat, riippumattoman tahon vierailut vankiloissa. Eräs asia, joka esille, on myös se, miten kohdellaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. On olemassa pitkän tähtäyksen strategia, ei ole olemassa tuki korjaa pitkän tähtäyksen strategiaa maahanmuutolle ja turvapaikanhakijoille. Yhdys, kansakuntien korkean komissi, pakolaiskomissaarin käydessä katsottiin, että ei ole olemassa järjestelmää, joka olisi riittävä vastaanottoa ajatellen ja että on olemassa poliisien mielivaltaista toimintaa, mielivaltaisia pidätyksiä, mielivaltaisia sakkoja ja niin edelleen. Haluaisin viittaa myös siihen, että on ollut tapauksia, joissa on rikottu turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia, muun muassa rikottu periaatetta, eh, no, no full maa, tarkoittaa sitä, että Ukraina ei suojele ihmisiä riittävästi palautukselta paikkoihin, joissa heidän vapautensa tai henkensä vaarantuu tässä yhteydessä, mitä tulee turvanhakijoiden ja pakolaisten kohteluun, minun täytyy viitata myös siihen, että edelleen on tapauksia, joissa tapahtuu fyysisiä hyökkäyksiä maahanmuuttajia, turvakanhakijoita ja pakolaisia kohtaan. Sitten tulee <clears throat> vähemmistöjen syrjintään, joka on monissa tapauksissa edelleen olemassa. Oikeudellisia välineitä syrjinnän torjumiseen on kehitetty vähän. Kuten tiedätte, Ukrainassa on monia vähemmistöjä, näiden kohtelu, kuten sanottu, on äh, ajatellen oikeudellisia mahdollisuuksia sellainen, että näitä ei ole täysin kehitetty. Ennen kaikkea tämä näkyy siinä, miten on mahdollista saada koulutusta omalla kielellä ja siinä, äh, mikä ero on, on siinä, mitä julistuksia hallitus antaa vähemmistöjen tukemisesta äh, ja sitten taas niistä määräyksistä, jotka koskevat vähemmistökielten käyttöä opetuksessa joissa pyritään rajoittamaan tätä. Ja mitä tulee sitten vähemmistöön, haluaisin myöskin kiinnittää erityisesti huomiota Krimin tatarien vaikeaan tilanteeseen. Kuten tiedätte, Krimin tatarit vuonna 1944 karkotettiin Keski-Aasiaan ja saivat vasta 80-luvun lopulla luvan palata takaisin. Ja on monia ongelmia, jotka liittyvät krimitatarien uudelleen integroitumiseen. Ennen kaikkea maakysymys on edelleen kiistelty. Kysymys siitä, siis miten he voivat taas saada maata ei ole olemassa selkeää lainsäädäntöä, joka tunnustaisi eh, sen, että heille täytyy antaa takaisin viedyt oikeudet ja että heidät voitaisiin integroida täysin. Samoin on eh, syrjintä, joka kohdistuu romaneihin, samoin on aktiivista antisemitismiä ja samoin myöskin toimia, jotka liittyvät eh, siihen, miten kohdellaan eri tavoin väkivallan ja muuten sukupuolisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. On kuitenkin äsken aivan uutta kehitystä, joka liittyy myös mielipiteen vapaaseen ilmaisemiseen ja tiedotusvälineen vapauteen. Kuten tiedätte, Ukraina on tehnyt edistysaskelia ennen kaikkea oranssivallankumouksen yhteydessä huomattavia edistysaskelia, mutta äskettäinen kehitys on Siihen liittyy piirteitä, jotka herättävät huolestuneisuutta. Tämä liittyy toimittajia vastaan hyökkäämiseen fyysisesti, toimittajien pelottelua ja mahdollisuus saada välittömästi tietoa hallinnosta, sitä pyritään tietoisesti tekemään vaikeaksi. Yksityiset tiedotusvälineet katsotaan lojaileiksi suhteessa uuteen hallintoon, mikä merkitsee sitä, että oppositiolla on huono, rajallisempia mahdollisuuksia päästä julkisuuteen televisiossa. Keskeinen kysymys, joka tässä voisi olla merkittävä ja näkyy meidän vuoropuhelussamme Ukrainan kanssa, ja haluaisin puhua siitä, mitä EU, mitä komissio tekee. Totta kai Ukrainan osallistuminen naapuruuspolitiikkaan on tärkeää sikäli, että se antaa meille mahdollisuuden keskustella Ukrainan kanssa juuri näistä kysymyksistä, koska Ukraina on ottanut omakseen velvollisuuksia myös naapuruuspolitiikan puitteissa, ja naapuruuspolitiikka tarjoaa siis mahdollisuuden meille käydä Ukrainan kanssa keskustelua näistä kysymyksistä ja myöskin pyrkiä ajamaan sitä, että Ukraina täyttäisi ne velvollisuudet, joihin se on sitoutunut. Ja nyt haluaisin esittää jotakin lyhyitä kommentteja. Mainitakseni nämä monet välineet, joita meillä on käytössämme. Tästä voisi puhua yksityiskohtaisemminkin ja tarvittaessa kerronkin niistä enemmän, jos kysytään – mutta e, keskeistä on se, että nyt viime kädessä kaikki riippuu Ukrainasta itsestään. Mitä tietä Ukraina tulee kulkemaan? Meidän kannaltamme kuitenkin on väistämätöntä, että demokratisoitumista on e, tapahtunut e, demokratisoitumisen alueella, jotta me voimme harjoittaa ja kehittää intensiivisiä ja pitkälle meneviä suhteita Ukrainan kanssa ja jotta voidaan neuvotella uudesta sopimuksesta Ukrainan kanssa – välineet, jotka meillä ovat käytössämme, jotta voidaan vaikuttaa Ukrainan toimintaan, ovat ensinnäkin poliittinen vuoropuhelu. Meillä on hyvin kehittynyt, täysin kehittynyt välineistö, jossa, joka koskee keskustelua eri tasoilla, aina ministerin tapaamisista korkeiden virkamiesten tapaamiseen. Ja tässä yhteydessä on syytä mainita tärkeä alivaliokunta, joka käsittelee oikeuden, vapauden ja turvallisuuden kysymyksiä, joissa säännöllisesti voidaan keskustella näistä asioista. Ja luonnollisesti meidän tukemme on tärkeää, meidän tekninen tukemme, tukemme haluaisin viitata siihen, että uuden ohjelmoinnin vuoteessa 2011-2013 Ukraina tulee saamaan 570 miljoonaa euroa äh, naapuruusvälineen puitteissa, josta 20-30 prosenttia tästä summasta on tarkoitus nimenomaan oikeusjärjestyksen vahvistamiseen. Sen lisäksi haluaisin vielä viitata siihen, että luonnollisesti myös komission ja EUn toimijoiden välineiden lisäksi myös EUn jäsenvaltioilla on keskeinen rooli ja että on monia aloitteita, joihin yksittäiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, jotka pyrkivät tukemaan demokratiaa ja oikeusvaltiota Ukrainassa. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia paljon, herra Brendel. Näyttää siltä, että täytyy nyt katsoa, miten parlamentti ja levalikunta voi myötävaikuttaa siihen, että nämä mainitsemani välineet tulevat todellakin käyttöön. Nyt kuulemme toisen alustuksen, joka koskee Ukrainan tilannetta Haluaisin toivottaa ensinnäkin tervetulleeksi hyvin lämpimästi herra Roman Romanoffin, joka on oikeusvaltio-ohjelman johtaja International Relations Foundationista Keuvasta. Ehkäpä voitte sanoa muutaman sanan eh, säätiöstänne ensin. Teillä on puheenvuoro. Uh, thank you, dear chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin kiitoksia paljon siitä, että Ukraina on otettu teemaksi keskustelussa neuvostopolitiikasta. Mielestäni se on hyvin tärkeää, koska ei niin usein käy näin, koska Ukraina ei ole pahin tapaus alueella, mutta kuitenkin rehellisesti täytyy sanoa, että EU ei ole hyvin tunnettu Ukrainassa ihmisoikeuksien tukien, jos joltakulta kysyy Ukrainassa esittää avainsanat EU-ihmisoikeudet, niin Euroopan neuvosto on todennäköisesti vastauksena, eikä EU. Järjestömme on siis osa laajempaa verkostoa. Olen ollut johtajana tässä kahdeksan vuoden ajan. Noin 50 hanketta hallinnoimme vuosittain eri oikeusvaltion alueella. Haluan kertoa teille viimeaikaisista kehityskuluista maassa ja joitakin ideoita nykyisten mekanismien tehokkuudesta, jotka koskevat Ukrainan kehityksen tukemista. ja niiden vaikutuksesta ihmisoikeustilanteeseen maassa. Olen samaa mieltä siitä, että tilanne ei ole niin huono kuin, tai niin huono kuin jos verrataan muihin maihin. Meillä on edelleen pluralistinen demokratia ja Ukraina on pystynyt varmistamaan jälleen kykynsä järjestää oikeudenmukaiset demokraattiset vaalit, mikä on hyvin tärkeää. Eri kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kirjo, millä on hyvin tärkeä rooli, maassa on hyvin laaja. Samaan aikaan Euroopan naapuruspolitiikka ei ole ollut pääväline, jolla oltaisiin voitu vaikuttaa maahan. Ensinnäkin sen takia, että Ukrainan viranomaiset ovat odottaneet jotain toisenlaista enempää, enemmän kuin naapuruspolitiikka. Ja toimintasuunnitelma ei koskaan ollut sellainen valtavirtaistettu asiakirja, jonka kautta olisi voitu päästä eteenpäin. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat saaneet merkittävää tukea EUn unionin puolelta, mutta tätä tukea ei koskaan liitetty hallitusten, äh, Ukrainan hallituksen antamaan tukeen. Ja mielestäni tämä on yksi asioista, jotka täytyy harkita uudelleen tulevaisuudessa. Itse asiassa ei ole paras strategia tarjota tukea hallitukselle, jotta se uudistaisi itsensä tällaisten maiden tapauksessa, kuten Ukraina. Tarvitaan enemmän tällaista voimaa, jotta saadaan todellista edistystä aikaan maassa. Haluaisin sanoa, että on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni alkaisi tehdä läheistä yhteistyötä muiden alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, ensinnäkin Euroopan neuvoston kanssa. Se on hyvin tärkeää, koska Euroopan neuvostolla on paljon asiantuntemusta ja mekanismeja maahan vaikuttamiseksi. Samaan aikaan hankkeet, joita Euroopan neuvostolla on, niin eivät nekään kaikki ole kovin tehokkaita. Se, mitä ne maalle tarjoavat, ennen kaikkea kansainvälistä asiantuntemusta ja koulutusta, se ei riitä ilman, että asianmukaisesti tuetaan tähän liittyviä kansalaisjärjestöjä maassa. Juuri sillä tavalla avulla voitaisiin varmistaa se, että on tällaista omistajuutta, eikä se voi tulla pelkästään se omistajuus hallituksen puolelta tässä maassa. Mitä viime kuukausien aikana sitten on tehty vaalien jälkeen Ukrainassa? Ihmisoikeusalueella on huolestuttavia asioita. Niitä onkin jo mainittu. Ensinnäkin kansalaisjärjestöt ovat olleet todellakin huolissaan siitä, että politiikka tai ihmisoikeuspolitiikka on ja niiden seurausten mekanismi on siis siir... se on täysin suljettu. Se on siirtynyt sisäministeriöön ja äskettäin nimetetty ministeri ei tarjonnut vaan tilalle mitään muuta. Viimeisen viiden vuoden aikana meillä samaan aikaan on ollut monia puolustusministereitä ja sisäministereitä, jotka olivat siviilihenkilöitä eivätkä sotilashenkilöitä. Ja nyt sitten on nimitettyinä ministereitä poliisiasiasta ja armeijasta vastaamaan, jotka ovat sotilashenkilöitä. Mielestäni se on negatiivinen kehityskulku tästä näkökulmasta. Aika negatiivinen viesti tällaista seksistisestä politiikasta maassa. Siinä mielessä, että uudessa hallituksessa ei ole yhtään naisministeriä ja virallinen motivaatio, jonka pääministeri ilmaisi, herra Azaref ilmaisi, on se, että ei ole naisen asiaa, naisten työtä järjestää aikaan reformeja maassa. Eikä tätä nyt oikein hyvin voitu hyväksyä tällaista lausuntoa. Häiritsevä asia myöskin on se, että merkittävät pyrkimykset, joihin on ryhdytty viime vuosien aikana, jotta voitaisiin varmistaa ilmaisuvapaus, niin niihin liittyen viime viikolla kahdella päättäneet televisioasemalla journalistit alkavat protestoida sensuuria vastaan. 1 plus 1 televisiokanava ja STB televisiokanava. Yksityisten ihmisten omistamia. Ja nämä yksityiset henkilöt, jotka itse asiassa kontrolloivat päätiedotusvälineitä maassa – ovat täysin integroituneita EU-hun jo itse. Heillä on, he asuvat Lontossa, Monakossa, heillä on EU-alueella yhtiöitä, Genevessä asuvat. Mutta joskus näyttää, että muut asiat voisivat olla niille tärkeimpiä kuin perusoikeudet, demokratia ja niin edelleen. Joten nyt olisi hy- hyvä aika, että Ukraina otetaan vakavammin EUn pu- puolelta, kun ajatellaan vaikka EUn ja Ukrainan välistä vuoropuhelua. Juuri nimitetty hallitus minusta näyttää siltä, että se voisi olla paljon tehokkaampi, jos ajatellaan hyvää ja tehokasta hallinnointia. Ja aiempi hallitus ja presidentti on epäonnistunut juuri tällä osa-alueella. EUn ja Ukrainan toimintasuunnitelmassa Euroopan naapuruspolitiikassa monia asiakirjoja tarkasteltiin, joihin kuului erinomaisia kehityskohtia. Oikeustoimen reformi, rikoslain reformi, oikeusapu ja niin edelleen, mutta niitä ei ole toteutettu vielä. On tärkeää, että reformien toteuttaminen varmistetaan. Parlamentti, hallitus ja presidentti, niiden täytyy se tehdä, eikä aloittaa alusta uusien konseptien kanssa. Se kestäisi liian kauan. Tutkia niitä, käyttää apuna kansainvälisiä asiantuntijoita ja sitten toteuttaa ne alusta alkaen uudestaan. Uskon, että on tärkeää yhdistää eri eurokenteiden voimat Ihmisoikeusasioiden täytyy tulla nimettyinä prioriteeteiksi korkeammalla tasolla. Ukraina kipeästi, tarvitsee kipeästi liittymistä taloudellisissa rakenteissaan EU-hun. Ja se on tärkeää, jos EU nimeäisi ihmisoikeudet yhdeksi pääprioriteeteiksi. Myöskin talouden osalta Joten todellakin uskon, että olisi hyvä aika valtavirtaistaa ihmisoikeudet EUn ja Ukrainan väliseen vuoropuheluun. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia näistä konkreettisista ehdotuksista. Yhden huomion esittäisin vain, ja olen tietoinen siitä, että eh, emme ole vielä keskustelua, vaan kuulemme Egyptistä, mutta vähän tässä on edustunut, koska parlamentti on hyvin tiukka valko mutta ei ole niin kovana edes eriytetyllä tavalla muiden itäisen naapuruuden maiden kanssa. Ja mielestäni meillä pitää olla joku mittatikku. Joten mielestäni tässä kyllä täytyy katsoa uudelleenkin tätä näiden muiden viiden Eh, itäisen kumppanuuspolitiikan maata. Ja sitten siirrymme seuraavaan maa-arviointiin ihmisoikeudet Egyptissä nimittäin. Meillä on ollut paljon yhteyksiä egyptiläisten kanssa, jopa ministeritasolla viimeisten kuukausien aikana. Parlamentin jäsenet ovat myöskin laatineet ainakin yhden päätöslauselman, ja se aiheutti myös reaktioita Egyptin hallituksen taholla. Ja tietysti Egypti on hyvin läheinen naapuri, joten meidän, meillä täytyy olla oikeat tiedot tilanteesta. Haluaisin kutsua nyt tai pyytää kahta puhujaa pitämään alustuksen. on noin kahdeksan minuuttia. Herra Thomas Dupla del Moral, joka on F-osaston johtaja, siis Lähi-Itä ja Etelä-Välimeren alue hän siis edustaa myöskin ulkoasian pääosastoa. Ja sen jälkeen herra, herra Muotas El Figieri, joka on Kairo-instituutin johtaja, joka, käs, joka käsittelee siis ihmisoikeustutkimusta. Ja sitten myöskin hallintoneuvoston jäsen EMHRNstä, siis tietysti Eurovälimeri ihmisoikeuskomitea hän oli kyseessä. Kiitoksia pa- paljon tästä. Ja nyt herra Dubladella Moral. Thank you, Madam Chair. Um, the European... Kiitoksia. Niin. Vuodesta 2007 asti tämä Egyptin asia on ollut esillä e, ja meillä on ollut ihmisoikeuksien suojelu kyseessä ja myöskin oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen. Euroopan unionilla on säännöllistä keskustelua, vuoropuhelua Egyptin kanssa. Ja viime aikoina on tapahtunut jotain alikomiteaan on siirretty 2010 eräitä alueellisia ihmisoikeuskysymyksiä. Maaliskuun kokouksessa oli eh, hyvin monia aiheita esillä. Meidän mielestämme oli hyvä pitää avoin vuoropuhelu egyptiläisten kanssa. Egypti on hiljattain osallistunut eh, YK on ihmisoikeustyöhön ja me olemme hyvin tyytyväisiä siihen, siitä, että kansalaisoikeusjärjestöt ovat myöskin olleet hyvin aktiivisia. Yli, yli sata suositusta 160 hyväksyttiin. Seuraavassa ensi kuussa Egypti on vastuussa 25 aloitteen tarkkau, suosituksen tarkkailusta. Me haluamme tukea suositusten täytäntöönpanoa ja seuraavan alikomitean kokouksessa me tulemme keskustelemaan Egyptin kanssa näistä. Ja asia tulee olemaan esityslistalla myöhemminkin. Egypti edistyy naisten ja lasten oikeuksien alalla ja myöskin sanan vapauden alalla on edistymistä havaittavissa. Myöskin median tilanne ja toimittajien avulla voimme edistää demokraattisten reformien toteutumista. Kuitenkin eräitä rajoituksia on yhdistysten vapauden alalla. Hyvin monia järjestöjen kokouksia pidetään nykyisin ja mielenosoituksiakin on, mutta kokoontumisen äh, rajaaminen, raja, rajaaminen se pitäisi pitää minimissä. On myöskin eräitä huolia jotka liittyvät eräisiin asioihin, ja Egyptiä on kehotettu nopeasti saamaan antiterrorismilakinsa kansainväliselle tasolle. Me haluaisimme tietää, että kun 5.5. pääministeri sanoi, että tämä Äh, hätätilan julistaminen rajoitetaan vain terrorismiin, niin mitä tämä määräys tarkalleen ottaen tarkoittaa? Kidutuksen käyttö, sitä äh, vielä esiintyy. Egypti on kuitenkin äh, sitoutunut tar- tarkastelemaan lainsäädäntöään ja linja- linjaamaan sitä YK-vaatimusten eh, mukaiseksi siten, että kaikki kidutustapaukset eh, tarkastetaan. Me arvostamme sitä, että kansalaisyhteiskunta on aktiivinen Egyptissä. UPRn osallistuminen kertoo suuremmasta avoimuudesta, mielipiteen, sananvapaudesta – ja toivomme, että mikään ei tätä edistystä nyt jarruta. Vielä lisää täytyy tehdä niiden raporttien mukaan, joita me olemme saaneet, kuten uskonnollisten vähemmistöjen suhteen. Asioita on vielä tehty, mutta on vielä asioita, jotka liittyvät uskonnon harjoittamiseen paikkoihin, koska niille tarvitaan yhtenäinen koodi tuleviin vaaleihin Euroopan unioni on tarjonnut apuaan. Monet asiat, kuten tarkkailijoiden käyttö, siihen liittyy vielä huolia. Ja kun olemme kysyneet tätä egyptiläisiltä, niin he eh, sanoivat, että eh, he eivät halua kansainvälisiä tarkkailijoita tai EUn tarkkailijoita kutsua vaaleihinsa – Euroopan unioni tukee e- Egyptin reformeja äh, rahoituksella. 45 miljoonaa on käytetty viime vuosina hyvään hallintoon ja sen tukemiseen. 2011 ja 2013 vuosina käytetään 50 miljoonaa oikeusvaltion edistäminen. Paikalliset eh, hankkeet saavat myös tukea Euroopan unionilta ja niiden hallintoon myöskin osallistutaan. Kuten sanoin, niin demokraattiset reformit eh, ihmisoikeuksien alalla ovat tätä yhteistä toimintaa, jota me teemme. Pitää myöskin keskustella tulevista Egypti-EU-suhteista. Miten me voimme tätä kumppanuutta vahvistaa, sitä jo tehdäänkin tällä hetkellä ja se on jatkuva prosessi. Euroopan unioni on sitoutunut kumppanuuspolitiikkaan demokraattisella tiellä. Ihmisoikeudet ja demokratiat niillä sektoreilla pitää päästä eteenpäin. Mutta se on vain mahdollista, jos Egyptin yhteiskunta haluaa ja hallitus siellä haluaa tätä tehdä. Siksi täytyy toimia yhteistyössä hallituksen kanssa ja meidän täytyy käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on, joten me pääsemme eteenpäin näissä demokratian reformeissa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Dupla del Moral. Kiitoksia, herra Dupla del Moral, näistä huomioista. Ja sitten herra Elf Vegeri. Korjattaa toki, jos meni väärin ääntäminen. Kiitoksia tästä kutkusta. Alussa haluaisin esittää arvostukseni ja kiitollisuutemme järjestämme puolesta Euroopan parlamentille, jolla on eh, merkittävä rooli Egyptin ihmisoikeusta suojelijoiden puolustamisessa. Viittaan nyt siis päätöslauselmaan vuodelta 2008, joka on hyvin tärkeä ja hyvin vastaanotettu eh, Egyptin ihmisoikeusyhteisössä. Hyvin kistanalainen tilanne on Egyptissä. Siellä on paljon levottomuutta nykyistä poliittista hallintoa vastaan. Legitimiteetti on pienentynyt, sosiaalinen turhautuminen ja pettymys ovat vaikuttaneet miljoonien egyptiläisiin samaan aikaan. Voisitko puhua hieman hitaammin? Samaan aikaan hallitus edelleen estää kaiken poliittisen ö, osallistumisen meidän odotuksemme ja kunnianhimomme naapuruspolitiikalla olivat kovin korkealla 2005, mutta valitettavasti tulos näyttää olevan hyvin eh, vaatimaton. Ja monikin syitä on ensinnäkin. Partnerinne, kumppaninne, Egyptin hallitus ei ole osoittanut todellista poliittista tahtoa, että se sitoutuisi vapaaehtoisesti tähän toimintasuunnitelmaan. Toimit, Toiseksi siinä puuttuu konkreettista kannustejärjestelmää, benchmarkkeja ja ehdollisuutta. Ei ole äh, johdonmukaisuutta äh, naapuruspolitiikan taloudellisen instrumentin välillä. Tekninen foorumi, johon kuuluu viranomaisia molemmista, eikä ole yhteyttä mykään laajempiin tavoitteisiin. Meidän mielestämme jokainen osatekijä on eristyksissä muista osatekijöistä. On myös tiedon puutetta ja avoimuuden puutetta eri bilateraalisissa projekteissa, joita on toteutettu EUn välineen sisällä. Kolmanneksi, Euroopan politiikassa ei pystytä osoittamaan poliittista johtajuutta ja demokratian tukemista Välimeren alueella, tai että olisi solidia strategista visiota poliittisesta tulevaisuudesta tärkeiden maiden kohdalla, kuten Egypt. 2007 Tamilinnat hyväksyttiin sen jälkeen. Hallitus on erityisesti alalla kieltänyt sitoumuksensa Tämän johtoväksyn on tehnyt myös erityiskertomus, jonka komissio on julkaissut 2008 jälkeen, joissa ei ole merkitty mitään merkittävää edistystä ihmisoikeus- ja poliittisissa reformeissa. Sanoisin myös, että nykyinen indikaattori ekonomisesta ja ihmishumanisesta kehityksestä osoittaa myös, että miljoonille egyptiläisille ei ole pystytty takaamaan peruspalveluita ja hyviä olosuhteita. Tämän johtopäätöksen pitäisi saada EU huomaamaan, että sillä on partneri, jolla ei ole todellista tahtoa äh, parantaa sosiaalipoliittisia olosuhteita. Viime vuosi on osoittautunut, että Egyptin hallitus on hyvin äh, menestyksikäs saamaan resursseja ja etuja EU-sta ilman, että poliittisessa sosiaalisessa äh, edistyksessä päästään eteenpäin. Hallitus haluaa bilateraalista suhdetta EUn kanssa parantaa, mutta hyväksyykö EU tämän monien egyptiläisten sorron kannalta vai eh, eh, asennetaanko parannuksille ehtoja EUn puolelta? Viimeisenä sisältöjä neuvosto totesi, että ihmisoikeus- ja demokratiaan liittyvät asiat ovat perustavanlaatuisia. Jos ajatellaan mitä tahansa privaatisten suhteiden paranemista tulevaisuudessa, me ole sitä vastaan, että hallitus saa enemmän talousapua, mutta tämän tarjouksen pitäisi olla älykkäästi käytetty tällaisena vipuvälineenä, jotta saadaan aikaan ihmisoikeusasioissa kehitystä. Ja ihmisoikeusasioita ei voida katsoa erillään Egyptissä koko politiikkapaketista ja äh, käytänteistä. Itse asiassa ne, jotka ovat vastuussa ihmisoikeusrikoksista, pääsevät rangaistuksetta. Ja tätä on moni vuosikymmen ajan tällaista järjestelmää kehitetty ja se on syntynyt. Hätätila on siis ollut 1991 vuodesta sitä on tullut kuitenkin nyt jatkuva tila, jonka aikana monet perusoikeudet ovat poissa, erityisesti oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen, sotilastuomioistuimet, joilla, jotka eivät pysty takaamaan oikeanmukaisia oikeudenkäyntejä, niitä on käytetty väärin EU-ssa, mutta niitä on, anteeksi, Egyptissä niitä on käytetty myös kansalaisaktivisteja vastaan pidennettyä säilöönottoa on käytetty jatkuvasti tällaisella epäasianmukaisella tavalla. Hätätilan pidentyminen, sitä ei voida nähdä pelkästään valtion terrorismin torjuntakeinona. Siitä on tullut systemaattinen tekniikka seurattaa poliittisia kilpailijoita ja taata vakuu, vakaa, vakaus poliittisille elitille. hätätila todennäköisesti normalisoituu tällaiseksi terrorismin vastaiseksi laiksi, jota odotetaan, että vuoden kahden päästä hyväksytään. Antiterrorismin laki on toinen sen jälkeen, kun hallitus hyväksyi antiterrorismilain 92, johon kuului hyvin epämääräinen määritelmä terrorismirikokselle – jonka puitteissa joitakin ihmisoikeusaktiviteetteja voidaan asettaa rangaistuksen alaiseksi. On myös selkeä fakta, että terrorismin torjuntakeinoja on hallituksen puolelta käytetty kansalaisyhteiskunnan sortamiseksi. On harmillista, että Euroopan neuvostopolitiikka toimintasuunnitelma Egyptin kanssa ja erityiskertomukset Egyptistä rohkaisevat hallitusta korvaamaan hätätilan uudella antiterrorismirailla, vaikka kaikki tiedämme, että tämä uusi antiterrorismilaki normalisoi ja pitää saman status quoon yllä. Egyptiläisillä ei ole suojaa kidutusta vastaan. Tämä on rutiinitoimenpide. Kidutusrikokset ovat poliisiasemilla arkipäivää ja muissa pidätyskeskuksissa. Siinä käytetään siviilejä vastaan tarpeettomasti voimaa. Esimerkiksi 80 afrikkalaista maahanmuuttajaa ammuttiin. Tämä tapahtuma ei, ei ole johtanut vastuunalaisuuteen tai tutkimuksiin. Edistystä on, on siis tapahtunut esimerkiksi tilanteessa ja erityisesti naisten tilanteessa kuitenkin naisten tilanne on erityisesti huolestuttava. Diskriminointia on paljon esimerkiksi ranga- työoikeudessa, rangaistusoikeudessa ja myöskin julkisessa elämässä tapahtuu syrjimistä. Poliittinen eksklusio on oikea sana, joka voi kuvailla poliittista osallistumista Egyptistä hallitseva puolue on monopolisoitunut poliittisen vallan vuosikymmenien ajan ilman, että siinä olisi mitään todellista vastuunalaisuutta. Egyptiläiset kohtaavat eh, oikeuksiensa loukkauksia osallistua julkisen elämään äänestyksissä ja ne, jotka pyrkivät oikeuksia toteuttamaan, Heillä asetetaan paljon väärinkäytöksiä ja rajoituksia sekä turvallisuuspalveluvoimalta että viranomaisten taholta. Poliittisen kilpailun esiintyminen on hyvin vaikeata. Monia opposition jäseniä on sorrettu hallituksen puolelta aivan uur eh, vaalien jälkeen. Eh, tuomittiin poliittisen motivoituneessa oikeuskäsittelyssä Hamri Bonalada nyt sitten, joka halusi osallistua eh, olla kandidaattina presidentinvaaleissa, mutta hän ei voi nyt osallistua. Ja myös hänen kannattajia on vakavasti vainottu. Yhdistymisvapaus on uhan alla. Tässä on perusoikeus riistetty, että voidaan poliittisia ja siviiliyhdistyksiä perustaa. Tämä on hallituksen strategia, jolla pyritään dominoimaan koko yhteiskuntaa ja heikentää yhteiskunnallisia aloitteita alhaalta päin. Ja haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että nykyinen yhdisty, yhdistyslaki sitä todennäköisesti tänä vuonna muutetaan, ja tämä laki Siinä on paljon rajoituksia järjestöille, ei pelkästään ihmisoikeusjärjestöille, vaan jopa tällaisille kehitysjärjestöille ja hyvän järjestöille. Hallitus on tällaisten kansanjärjestöjen liiton eh, perustanut, mutta se on monopolisoitu ja hallitus sitä kontrolloi. Ja heillä on hyvin rajoittava rooli järjestöille. Sen puheenjohtaja totesi, yhdessä lehdessä, että ihmisoikeusjärjestöt ovat vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle ja niitä pitäisi, niitä pitäisi rajoittaa. Kaikki nämä indikaattorit viittavat siihen, että nämä muutokset ovat hyvin rajoittavia, jotka ovat tulossa, eikä mitään virallista luonnosta ole konsultoitu kansallisyhteiskunnan kanssa tähän mennessä. Joskus Egyptin hallitus ja kansallisjärjestöjen konsuloinnit ovat, niitä joitakin verran on, se on totta, Madagaskarin yhteydessä, mutta se ei ole rakentavaa ja se on hyvin puolustelevaa, puolustavaa hallituksen puolelta, eikä mitään vakavia tuloksia ole tullut tästä konsultoinneista. Sitten mielipiteenvapaus. Loukkaukset ja rajoitukset ovat jatkuneet, koska, ja siinä on lehdistönvapaus ollut vaikutuksen alla. Journalisteja joutuu rikosoikeuksiin, ja internetistä on tullut uusi muoto, jossa vainoa on, koska bloginpitäjä esimerkiksi on joutunut vaikeuksiin, kaksi tapausta on. 2008 yksi blokkaaja on ollut pidätettynä ja toinenkin tapaus on. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne joihinkin suosituksiin, joita haluamme esittää tulevalle kaudelle. Kehotamme Euroopan parlamenttia käytämään budjettivaltaansa varmitakseen että tässä saadaan konkreettisia tehokkaita tuloksia ihmisoikeuksissa ja ihmisten olosuhteiden kehittämisessä. Myöskin Egyptin hallitus täytyy liittää Pilarin suhteensa kehittämistä EUn kanssa eri, erityisiin ehtoihin demokraattisissa ihmisoikeuksissa. Ja haluamme, että Euroopan parlamentti lähettäisi korkean tason mission parlamenttia presidentinvaaleihin ja tarkkailla molempia tarkasti, koska monia riskejä tässä on odotettavissa ja me jatkamme demokratian puolesta myös uskomme, että turvallisuus ja demokratia ovat hyvinkin liittyvät toisiinsa ja ne palvelevat teidän strategista intressien alueella. Kiitoksia. Um, Kiitoksia hyvin tästä yksityiskohtaisesta konkreettisesta raportista. Ja jos joku miettii, että mikä Egyptin hallituksen kanta on, niin se on näissä esikirjoissamme kyllä mukana. Nyt haluaisin aloittaa keskustelun kollegoidemme kanssa ja sitten myös puhujat saavat puheenvuoron uudelleen, erityisesti ne, jotka ovat vastuussa politiikan laatimisesta naapuruspolitiikassa itäisten ja eteläisten naapureiden suhteen. Kaksi varapuheenjohtajaa, herra Gysyp, ja sitten herra Kiene, ja sitten herra Hauit, rouva Lochbieler, herra Gysyp, varapuheenjohtaja. Meillä on tässä kysymyksessä hyvin mielenkiintoinen esitys, joka koskee naapuruspolitiikan aspekteja suhteessa hyvin tärkeisiin maihin. Tätä voidaan kuvailla niin, että Ukraina on maa, joka on naapurimme Euroopassa, ja Egypti on maa, joka on Euroopan naapuri. Ei tässä tietysti arvoteta maita tällä erolla, mutta se on tärkeä fakta minusta. Molemmissa tapauksissa, erityisesti meillä on siis haaste molemmilta taholta tulee haaste parlamenttia kohtaan, että Euroopan parlamentti ja Euroopan toimielimet käyttäisivät paremmin hyväkseen näitä välineitä, joita niillä on käytössään. Luonteenomasta on herra Romanovin lausunto, joka sanoi, että ihmisoikeuksien noudattamisessa, ihmisoikeusstandardeissa, Ukrainan yhteiskunta paljon paremmin ymmärtää tällaista kieltä, joka liittyy Euroopan neuvostoon ja niiden, niihin, niiden laitteita, mutta Euroopan parlamentin rooli on sellainen, jota ei niin hyvin tunneta. Ymmärrän, että voidaan olettaa, että myöskin muiden Euroopan toimielinten rooli ei ole kovin hyvin äh, tunnettu Ukrainassa. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä tekijä, jolla on vaikutusta tähän asiaan. Tietysti kuvailitte myös realistista tilannetta maissanne. Siihen liittyy tietysti paljon puutteita, jotka liittyvät ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. liittyen myös Euroopan naapuruspolitiikkaan. Nyt missä määrin otan ihmisoikeudet huomioon tämän politiikan realisoinnissa. No, haluaisin äh, palata tähän tärkeään tapahtumaan, joka tänä vuonna oli Eli toisaalta olivat Ukrainan presidentinvaalit, kaksi kierrosta, demokraattinen, mutta kuitenkin hyvin tärkeä muutos siellä tapahtui. Ei pelkästään ollut henkilövaihdoksia, vaan että miten politiikkaa, politiikan tekeminen myös muuttui. Ukrainan parlamentissahan on ihan oli tällainen tapaus, jolla ei ollut oikein ennaltatapausta ja pahoittelemme, että se meni niin pitkälle se tilanne siellä. No, tietysti tarkkailijoille se ei kerro niin kovin hyvää siitä tilanteesta siellä. Parlamentin hyväksyi päätöslauselmansa helmikuussa, se arvoi Ukrainan tilannetta – ja siihen liittyy paljon ihmisoikeusasioita, demokraattisia vapauksia. Arvioidaan yleisesti, että vaaleihin liittyvät standardit eivät aiheuta varauksia. Ja siihen on kiinnittänyt huomiota myös etyjiä. mutta siis tämä on kiinnittänyt huomiota tämä mm, tiedotusvälineiden osuus kampanjoissa. Vaalikampanjassa minä esimerkiksi siellä tarkkailenkin niiden huomiota tähän vaaliproseduuriin ja proseduurien avoimuuteen eh, vaali, vaali, vaalilautakunnissa. Ja minun täytyy sanoa, että tarkkailijoiden puolella sähätty paljon kiinnostusta, koska monissa maissa ei ole niin paljon varovaisuus proseduureja koskien koko vaalitoimituksen avoimuutta. Sitä täytyy se painottaa. Toinen asia ovat juuri tiedotusvälineet. Riippumatta poliittisista sympatioistaan, jotka ovat tietysti ilmeisiä, ne esittelevät kaikki kandidaatit, jotka vaaleihin osallistuivat. Ja myöskin se, mihin kiinnitimme huomiota, jos tehdään yhteenvetoa Ukrainan vaaleista, oli se, että oli tällainen hyvin ilmeinen liikeyritysten rooli, jotka sanoivat sen, että mitkä standardit julkisen vallan pitää täyttää. Liittyen siihen, mikä rooli liikeyrityksillä on Ukrainassa ja myös liittyen siihen, että Ukrainahan neuvottelee liittymisestä moniin kansainvälisesti järjestöihin. Mutta vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, johon minä kiinnitän paljon huomiota henkilökohtaisesti. Se on nimittäin sana, joka julkisen lausunnon muodossa esitettiin niiden ihmisten taholta, jotka liittyvät eh, alueelliseen itsehallintoon Ukrainassa. Sanottiin nimittäin, että tämä kansalaisyhteiskunnan osa yhteiskunnasta osoittaa, sitä, odottaa sitä, että alueellisella itsehallinnolla olisi osansa Ukrainassa. Siinä on, sillä on suuri merkitys siinä, että miten tällaista kansallisyhteiskuntaa rakentaa. Myöskin se äh, rahoituskysymys, että, se, että alueelliset itsehallinnolla olisi omia budjettivaroja käytössä, jotka olisi keskusvallasta riippuvaisia. Nämä kaikki riittyvät kansallisyhteiskunnan rakentamiseen nämä asiat. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että Ukraina on hyvin äh, iso maa, jolla on suuret sisäiset erot ja nämä erot tulevat hyvin esiin myös, tai voisivat tulla myös alueellisessa itsehallinnossa esiin. Ja Ukrainahan on myös maa, jossa on myöskin paljon vähemmistöjä ja tällaisia alueellisia eroja. Joten senkin mielessä tämä on tärkeä asia. Joten herra Romanov hyvin osuvasti kuvasi, että ilman kansalaisjärjestöjen tukemista, kansalaisyhteiskunnan tukemista, joka, joka sektori siis kehittyy, se nähtiin myös niin ilman sitä on vaikea puhua siitä, että, että kummassakaan tapauksessa pystyisimme puhumaan täydestä menestyksestä ihmisoikeuksien noudattamisessa. myöskin reformien vakauttaminen, sitäkin täytyy taloudellisesti tukea. EU siihen osallistuu, mutta tässä mielessä on myös tärkeää se, että tuetaan näitä kaikkia prosesseja, jotka liittyvät ihmisoikeuksien odottamiseen. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Vice President. Kiitoksia varapuheenjohtaja Gzip ja sitten varapuheenjohtaja Andrigene. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää kutsuttuja puhujia. Kaikki puheenvuorot ovat hyvin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä meille. Minun kysymykseni koskevat yhtä maata, joka tänään oli esillä, nimittäin Ukrainaa. Ensimmäinen kysymykseni on osoitettu herra Romanoville. Tehän tiedätte, että meidän mapeissamme on Human Rights Watchin raportti, joka tehtiin tammikuussa 2010 – ja sanamuoto siellä on aika tiukka ja kova. Siellä sanotaan, että huolimatta joistakin parannuksista kokonaisuudessaan Ukrainan ihmisoikeustilanne on huono, kidutus ja pahoinpitely pidätyksen yhteyksissä, väkivaltaisuus eh, eh, turvapaikanhakijoita kohtaan, viha, joka kohdistuu vähemmistöihin, HIV-epidemia on ongelma, jota hallitus ei ole pystynyt käsittelemään tehokkaasti. Ja ja sitten on lukuja. Ukrainalan kansallinen AIDS-keskus ilmoitti, että on yli 13 000 uutta tapausta HIV, HIV tartunnoista vuoden 2009 ensimmäisen kuukausien aikana. Joten kysyisin, oletteko yhtä mieltä tästä ihmisoikeustilanteen arviosta Ukrainassa, tästä kokonaisarviosta? Herra Brenda, te mainitsitte, te puhuitte kansallisista vähemmistöistä ja puhuitte myös eh, koulutusmahdollisuuksista, eh, koulun kielen tarpeesta. Puhuitteko Ukrainan tatareista? Puhuitteko heistä kansallisena vähemmistönä? Ja minusta olisi hyvä kuulla teidän kommenttejanne näistä eh, Krimin tatareista. Ja kysymykseni teille molemmille, mikä on varmastikin mielenkiintoista liittyy mm, tiedotusvälineiden vapauteen, on erittäin kuuluisa esimerkki, joka on Georgi Gondatsen tapaus, joka murhattiin viime vuonna heinäkuussa, kun vaalit olivat lähestymässä Ukrainassa. Entinen sisäasian ministeri oli se, jota epäiltiin tämän murhan järjestämistä vuonna 2000, nyt vuosi 2010, toukokuu, eikä ole mitään tuloksia, vai onko, vai onko nyt sitten niin, että kun vaalit ovat menneet ja nyt on uusi presidentti ja Kongatsen tapaus ilmeisesti sitten jää selvittämättömäksi ja ne, jotka ovat syyllisiä, eivät koskaan saa rangaistustaan. Thank you, Mrs. Andrikinen. Mr. Howitt. Kiitoksia, rouva Andrikinen. Herra Howitt. Yes. Niin, me joudun lähtemään 7.30, joten en pääse kuulemaan kaikkia vastauksia, mutta edustajani täällä ottaa tekee muistiinpaneen. Olen iloinen siitä, mitä täällä on tänään puhuttu näistä puheenvuoroista Ukrainasta. Ukrainan hallituksen päätös panna toimeen Euroopan neuvoston suositukset, jotka liittyvät syrjinnän torjumiseen, joka perustuu sukupuoliseen vähemmistöön kuulumiselta. Ja tämä päätös tehtiin maaliskuussa. Onko odotettavissa, että tämä päätös tullaan panemaan täysin toimiin ja mitä eh, on tapahtunut sitten maaliskuun eh, tähän suuntaan? Toiseksi Kuuntelin tarkkaavasti, mutta en oikein huomannut sitä, onko niin, että ehdotukset perustuslakiuudistuksesta ovat edistymässä. Selvästikin tämä edes päävaatimuksista ihmisoikeusyhteisön taholta. Odottaisiin mielenkiinnolla vastauksia. Mitä sitten tulee Egyptiin? No, niin puheenjohtaja, teidän johdotanne meillä oli Euromedin ihmisoikeusverkoston kanssa tapaaminen täällä. Haluaisin kiittää heitä läsnäolosta ja ennen kaikkea osoittaa kunnioitukseni heidän työtään kohtaan. Ja kiitos Euroopan komission kollegojen. Äskettäin olin Kairossa ja minulla oli tilaisuus tutustua paikallisiin Haluaisin todellakin merkitä pöytäkirjoihin kiitokseni komissiolle siitä, että se auttoi tämän mahdollisuuden saamisessa. Ja sitten kolme kysymystä, jotka liittyvät Egyptiin. Ensinnäkin jos kuulin oikein, 45 mm, miljoonaa annetaan vuodessa vaaliapua, mutta kuitenkaan ei kutsuta vaalitarkkailijoita. Ymmärsinkö tämän aivan oikein? Siis, että äh, jos tämä on totta, aika järkyttävää. Ja kysymykseni komission kollegoille kuuluukin, miten pitkälti tämä on tilanne, johon ei voida tehdä korjauksia, koska aika monet ihmiset äänestäjien joukossa olisivat aika yllättyneitä tästä, jos he kuulisivat tästä. Toinen kysymys kummallekin puhujalle. Kun minä olin Kairossa ja tapasin näitä ihmisoikeusryhmiä, näytti sangen selvältä siellä, että oman mikä on uudistustilanne ei ole tapahtunut mitään uudistuksia. Euromedin edustajien puheenvuorostakin tämä nousi esille tänään. Esille. Kysymys kuuluu komissiolle. Mitä komissio näkee, minkälaisia mahdollisuuksia näkee sille, että olisi todellinen uudistusprosessi tai voisi olla todellinen uudistusprosessi Egyptiin. Ja Euromedin ihmisoikeus projektin osalta sanoisin, että olen tietoinen siitä, että Israelin rajalla on surmattu maahanmuuttajia noin 90 vuoden aikana, mutta en oikein tiedä, mihin toimiin Euroopan unioni on ryhtynyt reagoidakseen näihin tapauksiin. Voisiko komissio kertoa, onko pidetty kokouksia, onko tehty julkilausumia, onko selvitetty asioita, onko oltu yhteydessä egyptiläisiin osapuoliin näistä kysymyksistä, näistä tapauksista. Ja Egypti perinteisesti on ollut Euroopan unionin suuri kumppani, avainkumppani lähi rauhanprosessissa. Ja monet ihmisoikeusjärjestöt kokevat, että EU:ssa ja Yhdysvalloissakin me olemme olleet valmiita sulkemaan silmämme ihmisoikeusrikkomuksilta Egyptissä, koska meillä me olemme saaneet poliittista tukea, emmekä ole halunneet olla eh, huomioimatta Egyptin antamaa poliittista tukea – ennen kaikkea lähi rauhanprosessissa. Tietenkään kukaan, varmastikaan kukaan, egyptiläiset itsekään eivät sano, että näitä asioita pitäisi yhdistää toisiinsa, että ne ovat enemmänkin irrallisia kysymyksiä, mutta on kuitenkin hyvä esittää kysymys kummallekin puhujalle siitä, miten pitkälti olisivat yhtä mieltä tästä analyysistä, mutta tällaisessa kuitenkaan ei pitäisi olla täällä parlamentissa. Uh, Kiitoksia, herra Ja viimeisenä Rova Mm. Minulla on yksi kysymys herra Blendille. Voin saksaksi kysyä. Te kerroitte Ukrainan ongelmista pakolaisten kanssa ja heidän käännyttämisensä kanssa Ukrainan ranalla. Ukrainahan on yksi EUn ulkorajoista ja tietenkin tällaiselta maarajalta on vähemmän sokeraavia kuvia kuin merialueelta. Haluaisin kuitenkin tietää, mitä mieltä te olette ja miten te eh, arvioitte ihmisoikeusloukkauksia eh, Ukrainan rajalla ja miten Frontexin rooli tässä on. Sitten toinen asia. Richard Howardin kysymykseen liittyen haluaisimme kuulla komissiolta, että onko jonkinlaista uutta hanketta tulossa Egyptin kanssa toteutettavaksi. Me kuulimme El Figuerilta, että kidutus on laajaa ja systemaattista – Miten EUn mm, kidutuksen vastaiset eh, suuntaviivat, noudattaako Egyptin hallitus näitä sääntöjä? Ja sitten toiselle puhujalle te, te valititte sitä, että ei ole johdonmukaista tämä työ eri ryhmien kesken EUssa. ssa Miten, jos tällaista feedbackia on, niin onko teitä kutsuttu komission arviointikokouksiin paikalle? Thank you, Mrs. Lohbiller. No. Kiitos, Lohbiller. Nyt ehdotan, että ensin annamme puheenvuoron komissiolle ja FIDHn edustajalle yleensä naapuruspolitiikasta ja sitten katsomme maakohtaisesti tilannetta. Sopiiko näin? No en tietysti halua rajoittaa oikeuttanne puhua erityisistäkin asioista. Uh, Ei ollut mitään erilliskysymyksiä tähän puheenvuorooni, mutta kaksi eh, pääkysymystä, johon haluaisin palata. Millä mm, tasolla ovat ihmisoikeudet eh, näissä keskusteluissa ja miten keskusteluja käydään, eli siis mikä on ihmisoikeuskysymysten asema näissä neuvotteluissa. Ja sitten toinen liittyi siihen, että ovatko ihmisoikeudet mukana kaikessa ulkosuhdetoiminnassa EU:ssa. Nämä tähän liittyen haluaisin sanoa, että artikla 21 Lissabonin sopimuksessa on sellainen, että siinä erityisesti todetaan, kuinka johdonmukaisuuden täytyy toteutua silloin, kun yhteisen ar- yhteisiä arvoja edistetään. Tämä oli tällainen yleinen kommentti. Kiitoksia sitten herra Vissels. Kiitos. Aivan lyhyesti. Minä haluaisin korostaa sitä, että ensinnäkin komissio tänään, kuten menneisyydessäkin, on kiitollinen alivaliokuntanne kuten monien ihmisoikeuskansalaisjärjestöjen työstä, jotka tulevat kutsutuksi tännekin kuultaviksi, koska me elämme todellisessa maailmassa, joka on jossakin korkeiden ihanteiden, joita te ja edustuskansalaiset puolustavat, ja sitten sen todellisuuden välissä, joka muodostuu kauppasuhteista, taloussuhteista. Meidän pitää löytää jokin paikka, jota voimme soveltaa perusperiaatteitamme ja mallejamme niin hyvin kuin voimme, unohtamatta sitä, että olemme tekemisissä riippumattomien valtioiden kanssa, jotka ovat pöydän toisella puolella, riippumattomien valtioiden kanssa, joihin jolle me emme ole osoittamassa ainakaan tällä hetkellä lupausta jäsenyydestä Euroopan unionissa, joten ne pysyvät riippumattomina valtiona mm, näköpiirissä olevan tulevaisuuden aikana. En vielä mitään kohdella niitä sillä kunnioituksella, joka annetaan, osoitetaan mille tahansa riippumattomalle valtiolle. Meillä on tietty määrä jännitettä aikaa, joihin me olemme tietoisia siitä – mutta jotta voisimme pysyä tällä kapealla tiellä, me joudumme pitkälti luokkamaan teidän apuun ja tukeen ja kriittisiin kommentteihin silloin, kun ne ovat rakentavia kriittisiä kommentteja. Uh, Joo, ihan hienoa, mutta olen tyytyväinen, että olen kuullut, että te pystyisi sekaantumaan sisäisiin asioihin suverenissa valtiossa, koska tämä on vanha ajattelua. No, joka tapauksessa yritämme tehdä parhaamme tukeaksemme pyrkimyksiä ne ihmisoikeusalueella, se on selvä. Sitten herra Brender ja sitten herra Romanov, ehkä voisitte kommentoida ja vastata kysymyksiin, jotka liittyvät erityisesti Ukrainaan. Thank you. Um... Kiitos. Pari kysymystä otettiin esille, jotka koskevat Ukrainaa ja ottaisin ne yksi, yksi kerrallaan. Mitä tulee tiedotusvälineen vapauteen, uskoakseni tein esitykseni selväksi, että tiedotusvälineen vapauden tilanne tai tiedotusvälineen tilanne, ehkä paremminkin pitäisi sanoa, on todella tilanne, jota tarkkailemme hyvin läheisesti, koska on kehitystä, jotka ovat joka on huolestuttavaa. Minä viittasin fyysisiin hyökkäyksiin toimittajia kohtaan, pelotteluun ja tässä laajemmassa, laajempaan kuvaan sopii myös se tosiasia, että se mitä me jota äh, Gonkatsen, äh, että, että Gonkatsen murhan takana olleita todellisia äh, tekijöitä ei ole identifioitu. On ihmisiä, jotka on viety tuomioistumeen, mutta tällä hetkellä on niin, että perusteellinen selvitys, joka johtaisi siihen, että syypäät saatettaisiin vastuuseen teostaan, sitä ei ole tapahtunut. että tämäkin on tällainen musta aukko kartalla. Mitä tulee sitten vähemmistöihin ja krimintataareihin? Krimitataarien kysymys on kysymys, joka liittyy vähemmistön integroitumiseen, joka jonkin aikaa oli Ukrainan ulkopuolella. Ja se on kysymys, jossa kulttuuri, sosiaali, kulttuuri ja sosiaaliset elementit ovat yhdistymässä. Ja se on myös kysymys, johon, joka liittyy poliittisiin päätöksiin ja siihen, että asetetaan käyttöön välttämättömät resurssit, joilla voidaan auttaa vähemmistöä integroitumaan ympäristöönsä tässä vaiheessa yksi kriittinen kysymys on se, että Ukraina tähän mennessä ei ole hyväksynyt tarvittavaa lainsäädäntöä, joka helpottaisi tätä prosessia. Viittasin äh, kielikysymykseen, kielen ja vähemmistöihin. Se ei koskenut erityisesti krimitataareita. Kysymys oli laajemmasta kommentista, koska Ukrainassa, kuten täällä keskustelussa todettiin aikaisemmin jo, on lukuisia vähemmistöjä. Ja kielikysymys on monissa tapauksissa tärkeää, eikä kysymys välttämättä ole meidän käsittääksemme aktiivisesta syrjinnästä, vaan luultavasti erinäisissä tapauksissa myös poliittisen tahdon puuttumisesta saattaa käyttöön tarvittavat resurssit, jotta noudattaa sitä sitoutumista, että kansalliset vähemmistöt voisivat elää identiteettinsä mukaisesti myös kielen alueella. Mitä tulee sitten Euroopan neuvostoon, asiakirjaan, johon viitattiin, joka koski sukupuolisia vähemmistöjä. Jos ymmärsin oikein, minun täytyy tarkistaa tämä asia ja palata siihen myöhemmin. Mitä tulee turvapaikanhakijoihin ja pakolaisten asemaan, mikä todellakin on huolestuttava ja joka nousee se hyvin selvästi esille niistä asiakirjoista, joita saaneet Human Rights Watchilta ja Amnesty Internationalilta. Oli totta kai keskustelleet näistä kysymyksistä Ukrainan kanssa eri tasoilla. En nyt sano, että me olisimme saaneet läpimurron. Valitettavasti emme, koska muutenhan minun ei tarvitsisi kertoa sitä, mitä kerron. Mutta voin vahvistaa, että me pidämme tätä asiaa yhdessä muiden ihmisoikeuskysymysten kanssa tiukasti eh, yhteistyömme esityslistalla. Tämän voin vahvistaa. Ja minusta me todellakin olemme sitoutuneet seuraamaan näitä kysymyksiä ja muitakin erilaisia kysymyksiä keskustelussa me Ukrainan kanssa. Kiitos. Kiitoksia herra Brender ja herra Romanov. Kiitoksia. Useita kysymyksiä esitettiin Ukrainasta. Aloittaisin raporteista, joita on tässä jaetussa, tällä jaetussa asiakirjassa. Kaksi paperia on Human Rights Watchilta ja Amnesty Internationalilta sitten, ja mielestäni ne ihan oikein heijastavat näitä asioita, jotka ovat päähuoleneita näille kahdelle järjestölle. En sanoisi, että ne kattavat kaikki ihmisoikeuksiin liittyvät asiat, Äh, Ukrainassa. Pakolaisten oikeudet, syrjintä, rasismi, kidutusasiat ovat käsiteltyinä aika hyvin, kuten myöskin HIV-epidemian tilanne maassa. Joten en ollenkaan epäile näiden tietojen laatua, joita siellä esitetään. Konkatsen tapaus poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. joka aiheutti suuria protesteja Ukrainassa itse asiassa. Ja sitä seurasi sitten oranssi vallankumous ja ihmiset todellakin odottivat, että oikeut, oikeus voittaa tässä tapauksessa, kuten monissa muissakin tapauksissa. Uskon todellakin, että on ihmiset, jotka rikoksen tekivät, jotka on tuomittukin, mutta meillä ei ole niitä saatu kiinni, jotka tilasivat tämän rikoksen tekemisen. Jos ajatellaan sitten muita poliittisesti arkaluontoisia rikoksia, niin ei ole niinkään vastauksia niihin kaikkiin. Presidentti Erkas Jussenkon silloisen ehdokkaan myrkyttäminen tai kolman vaaleihin liittyvät tapahtuvat, jotka liittyivät vaalien kolmanteen kierrokseen, mutta ei siinä ole löydetty syyllisiä. Uskon todellakin, että johtopäätös on se, että syyttäjälaitos ja poliisit ovat kovasti riippuvaisia poliittisesta johdosta maassa. Ja ellei oikeustoimen reformia saada aikaan, niin silloin ei saada tuloksia aikaa, jos ei varmisteta sitä, että syyttäjälaitos on riippumaton. Ja jos nämä hyvin tärkeät palvelut toimivat hyvin, ettei ole tällaista neuvostoluonteista prokuratuuraa, jos sitä voisi niin ei saada tuloksia. No sitten seksuaaliset vähemmistöt ja syrjintä. Itse asiassa syrjinnän kieltävää lakia ei ole Ukrainassa, paitsi yksi on, joka koskee miesten ja välistä tasa-arvoa. Mutta kuten sanoin alustuksessa, niin meillä on hallitus, jossa ei ole yhtään naisministeriä, johon liittyy selvästi seksististä politiikkaa. Mutta kaksi naisten vaan järjestöä on jotka yrittävät saada pääministerin tähän toimintaan mukaan. Miten tässä nyt sitten onnistutaan, katsotaan. Seksuaaliset vähemmistöt, niitä selkeästi syrjitään maassa. Moniakin raportteja on, että tilanne on hyvinkin paha, mutta suurinta osaa tapauksista ei raportoida, koska ihmiset eivät halua näitä asioita julkistaa liittyen näihin ongelmiin. Sitten perustuslaki reformi se on yksi pääasioista mielestäni, joita viranomaisten täytyy ja vallanpitäjien täytyy käsitellä tulevaisuudessa. Siinä, tässä on selkeä epätasapaino perustuslaissa viimeisen reformin jälkeen, mutta uskon, että on tärkeää löytää ratkaisut, jotta voidaan välttää se, että palataan neuvostotyyppiseen vahvaan presidenttijohtoiseen malliin. Ja nyt tähän ja nyt on vaara siihen, että tähän voidaan päätyä. On tärkeää, että parlamentti, Euroopan neuvosto ja EU kiinnittäisivät huomiota tähän asiaan. Pakolaisten oikeudet. Joo. Puheenjohtaja sanoi, että nyt aika on loppumassa. Se ei ole teidän vikanne, se on minun vikanne, sanoi puheenjohtaja. No itse asiassa viimeinen asia, joka otettiin esille Uskon, että on monia tärkeitä asioita, jotka liittyvät vähemmistöjen oikeutensa saada, oikeutensa saada koulutusta ja niille. Mutta vaikka herra Kuznetsov, Venäjän kansalainen, joka virallisesti sai pakolaisen statuksen Ukrainassa, niin hänetkin palautettiin Venäjälle. Syyttäjälaitos näin teki Pakolaisten oikeudet ovat todellakin tärkeä asia, joka liittyy ihmisoikeuksiin. Uh, Kiitoksia ja täytyisi kiinnittää huomiota siihen, että sekä herra Brender ja herra Romanov mainitsivat, että ihmisoikeuksia valvovan eh, yksikön lopettaminen sisäministeriössä on huolestuttava asia muiden muassa. Ja nyt käsitellään lyhyesti Egyptin tilannetta. Herra Duplatel Moral. Voisitteko lyhyesti vastata esitettyihin kysymyksiin, ja sitten herra Al-Fajiri. Thank you very much, and I think... Kiitos. Minäkin minä täysin sanoa, että uh, uh, niin, niin, tilanne on ongelmallinen. Herra Hauisin kysymykset ovat aivan tosia. Egypti on äh, avainkumppani monista syistä – maa itsessään, sen rooli alueella, sen rooli arabimaailmassa. Olemmeko nytkään sitten sulkeneet silmämme sen osalta, mitä Egyptissä on tapahtumassa? En uskoakseni ole tehneet, ole tehneet niin, koska monet asiakkaamaisen esityksessäni osoittavat sen, että on monia ongelmia ja niistä käydään keskustelua. Me käymme keskustelua kaikesta, minkä herra, mihin herra El Figieri viittasi, ovat keskustelun kohteena kokouksissa, ihmisoikeuksien alivaliokunnassa, alikomiteassa Egyptin hallituksen kanssa, mutta kysymys on siitä, mitä me haluamme saavuttaa, miten me haluamme sen saavuttaa. Yksi avaintavoite naapuruspolitiikassa on saavuttaa lähestymisen prosessi monissa asioissa. Tämä kattaa säädöksiä koskevan lähestymisen, sää, lähestymisen taloudellisissa asioissa, mutta tätäkin tärkeämpää on, että saadaan pois kuilua, joka on kummallakin kummankin puolen välillä, tässä tapauksessa Välimeren alueella, ja tällaisia kuilua monissa asioissa, kasvuluvuissa henkeä kohti, BKT, monissa muissa asioissa, kenties myös siinä, että on paljon väestöä, joka elää köyhyydessä, ja myös kysymyksiä, jotka liittyvät arvoihin, joita me tuemme kummallakin puolen tätä kuilua. Mitä me pyrimme tekemään? Naapuruspolitiikan puitteissa on eri asia kuin mihin me kenties onnistumme, mutta pyrimme sulkemaan tätä kuilua mahdollisimman pitkälti, ja se on mahdollista vain, jos kumppanimme toisella puolen, mukaan ottaen hallitukset, haluavat sulkea tämän kuilun. Se selvästikin minusta Egyptin osalta näin on. Egypti haluaa sulkea tämän kuilun, se on saavuttanut edistystä kasvussa koko BKTn osalta, joka kenties ei eh, heijastu kaikkialla yhteiskunnassa on ehkä kasvavaa epätasa-arvoisuutta, mutta on kysymyksiä, joita me pystymme käsittelemään. Me osallistumme koulutusalan uudistukseen ja sosiaalisen sektorin uudistamiseen. Ja nämä liittyvät myöskin tämän kuilun poistamiseen. Sama koskee myöskin ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Me haluamme poistaa kuilun. Ja on ratkaisevan tärkeää, että meillä on yhteistyötä ja että on tällaista lähentymistä ja tämä tavoite Egyptin hallituksen kanssa me pyrimme saada aikaan sen, että tämä tavoite on mahdollisimman pitkälti yhteinen. Ja totta kai on menestystä ja se on kuitenkin hyvin vaihtelevaa, mutta se ei suinkaan merkitse sitä, että meidän pitäisi lopettaa työskentely niiden asioiden puolesta, joita me pidämme tärkeinä, koska tämä on oikea tapa edetä mitä sitten tulee kysymyksiin muihin, me emme anna 45 miljardia äh, vaaliapua. Itse asiassa Egyptin hallitus ei halua meidän osastamaan lainkaan vaalikysymyksiä antaa mitään vaalitukea tai vaali, vaalitarkkailua. Sen he ovat sanoneet selvästi silloin, kun äh, ja, ja on tietysti selvästi esillä, kun itse puhuin asiasta. Sitten tämä huomattava uudistusprosessi, onko sellaista tapahtumassa? Uskoakseni on tapahtumassa monilla alueilla, aloilla, kuten mainitsin, e, kuitenkin sanoin, että tämä edistys on epätasaista. Mitä sitten tulee maahanmuuttajien e, surmaamiseen Siinain rajalla? Olemme mainineet tämän vuoropuhelussa Egyptin hallituksessa, olemme rohkaisseet hallitusta e, olemaan pidättyväinen tällaisissa tilanteissa, että ei pitäisi käyttää väkivaltaa. Meidän täytyy pyrkiä vakuuttamaan, ja se on se, mitä me yritämme tehdä. Totta kai Egyptin hallitus esittää lukuisia syitä eh, siihen, miksi tapahtuu erinäisiä asioita. Meidän täytyy kuunnella heitä, harjoittaa yhteistyötä edelleen, kuten aika kollegamme, kollegani Vissels eh, totesi, totta kai me olemme tietoisia tästä. Meidän pitää käsitellä näitä kysymyksiä. Kysymys on riippumattomista hallituksista ja tilanne niiden kanssa on tällainen. Mitä tulee kidutukseen, Onko seurantaa? Kyllä me seuraamme asiaa täällä ja edustustomme kautta. Ja kun puhumme egyptiläisten kumppaneiden kanssa, me otamme asiat esille, olemme puhuneet heidän kanssaan tästä ja teemme sitä jatkuvasti. Ei tämä ole mitään sellaista, minkä me olisimme unohtaneet. Ja uskomme, että joillakin alueilla hallitus on tehnyt sitoumuksia, jotka mahdollistavat edistyksen tulevaisuudessa, joten me pyrimme työskentelemään tässä hengessä, joka on kumppanuuden henki. Mainitsinkin varmaan jo sen, että minusta voi löytää epäjohdonmukaisuutta siitä, miten meidän eri alamme, toiminta-alamme etenevät, mutta se ei johdu siitä, että me olisimme epäjohdonmukaisia vastaamme, vaan kysymys on siitä, että olosuhteet toimeenpanolle ovat hyvin epätasaiset. Then Mr. El Fijeri. Kiitoksia El Fijeri. Niin, mitä tulee kidutukseen, niin se liittyy hätätilajärjestelmään. Minun johtopäätöksissäni sanoin, että kaikenlaiset eh, kahdenkeskiset suhteet, niissä pitäisi olla kidutus mukana keskusteluissa. Meillä täytyy olla julkinen kampanja – ja hallituksen pitää tunnustaa. Nimittäin koskaan presidentti ja hallitus ei ole myöntänyt, että kidutusta olisi. Minä muistutan teitä siitä, että monta sata tuhatta egyptiläistä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa pyydetään ulkomaista apua koska näihin vaaliasioihin, koska ei uskota hallituksen kykyyn. Näiden asioiden, kidutusasioiden pitää liittyä kaikkeen tekniseen ja muuhun apuun. On kysymys poliittisesta halusta. Pitää kannustaa jäsenmaita noudattamaan näitä sitoumuksia, jotka ovat vuodelta 2003, kun naapuruspolitiikka perustettiin. Um, Kiitoksia, joten haluaisin kertoa teille että ulkoasianvaliokunta saa maanantai-iltana, siis Strasbourgissa seitsemän päivän kuluttua, vierat, jotka esittelevät näiden raporttien esittelyt, joita toivomme jo tänne. Komissiosin Fyyle esittelee raportit. Hän vastaa laajentumisesta. Joten toivon, että ainakin jotkut jäsenemme voivat siellä olla paikalla. ja vievät sinne mukanaan nämä kaikki tiedot, jotka nyt saimme tänään puhujiltamme. Kiitoksia kaikille ja avoimin mielin odotamme jatko, miten jatkossa asia kehittyy. Sitten käsittelemme viimeisen kohdan, varsinaisen kohdan esityslistalle, joka on siis vuosittaisen ihmisoikeusraportin esittely. Nyt Lissabonin sopimuksen yhteydessä vastuu tästä raportista tulee korkealle edustajalle. Ja ehkä on pettymys, että emme voi käydä kovin pitkää keskustelua tästä, niin haluaisin vain kertoa teille, että tämä on vasta alku tämän raportin käsittelylle parlamentissa. Ja teitä varmaan ilahduttaa se, että korkeudustaja itse esittelee asian kesäkuun täysistunnossa – Sehän sattuu yhteen suojelijoita koskevan raportin kanssa. Nyt haluaisin pyytää, että Rova Arno komission puolesta ja Rova Kianka, sanoisinko neuvoston puolesta, minä vähän sekaannuttaa tämä uudet rakenteet. Mutta joka tapauksessa te kaksi, joiden nyt pitäisi sulauttaa yhteen pyrkimyksenne ihmisoikeuksien alalla. Näytän, että Riina Rovakionka aloittaa. Olkaa hyvä. Mekin olemme vähän hämmentyneitä näistä uusista järjestelyistä, mutta yritämme silti tsempata, toivottavasti tekin. Esittelemme tämän raportin yhdessä johtaja on kanssa. Yritän siis lyhyesti puhua, kun on näin myöhään, ja kerro lyhyesti, mitä olemme yrittäneet saada aikaan nykyisessä, nykyisellä raportilla, miksi se on erilainen tyyliltään – ja kerron joistakin pääkehityskuluista maantieteellisessä mielessä koskien tätä uutta raporttia. Ja Veronik sitten jatkaa siitä. Ensinnäkin se, mitä olemme yrittäneet saada aikaan, nykyisessä raportissa tiedätte hyvin, kun olette jo jonkin aikaa tätä osa seuranneet, pidämme raporttia itsessään välineenä, jolla voidaan lisätä tietoisuutta ihmisoikeusasioista, siitä, mitä EU tekee ihmisoikeusten alalla – Ja jos lukijakunta kasvaa, niin siitä ehkä tulee myös väline ihmisoikeuksissa itsessään. Se, mitä nyky, tällä raportilla on pyritty samaan aikaan, on vahventaa eri maita koskevia osia raportissa. Muistan, että aiemmista raporteista, että ei ollut ihan selvää, mitä maita katettiin, missä miten pitkään käsittelemme mitäkin maita. Olemme tätä yrittäneet parantaa ja tämä on osittain ollut äh, Ruotsin aloita, kun se oli puheenjohtajamaa. Pyrimme myös selittämään tässä enemmän sitä, mitä EU on tehnyt suojellakseen, puolustaakseen ihmisoikeuksia ulkopolitiikassaan. Yritämme olla järjestelmällisempiä, yritämme heijastaa ihmisoikeuspolitiikan kokonaisuutta ja yritämme ennen kaikkea näyttää, että miten että ovatko välineet tehokkaampia, missä voimme toimia tehokkaammin. Yritämme siis kehittyä siihen, että saamme aikaan tuloksia ruohonjuuritasolla, missä niillä on eniten merkitystä. Haluaisin nyt käsitellä sitä, miksi tämä on erilainen tyyliltään. Viime syyskuussa, että tämä oli jälleen Ruotsin aloite, Neuvoston politi- turvallisuuspolitiikkaneuvosto sopi siitä, miten ihmisoikeuspolitiikan näkyvyyttä saadaan esille enemmän. Tämähän liittyy tähän periodi- periodisuuteen. Sitähän on nyt muutettu. Nyt raportti kattaa koko kalenterivuoden, eikä se enää käsittele tilannetta heinäkuusta kesäkuuhun. Ja poikkeuksellisesti nyt, kun tämä on siirtymäajan siirtymäajan raportti se kattaa 18 kuukautta viime joulukuuhun asti, eli heinäkuu 2008 siitä e, viime joulukuuhun asti. Se on myös erilainen tyyliltään, nyt olemme pyrkineet tekemään sitä luettavamman. Yksi keskustelukumppani, jonka tapasin, huomautti, että raportin lukeminen ei ollut rasittavaa tällä kertaa. Tämä varmaan kohteliaisuus, mutta siis yritämme tekemään, tehdä tästä sellaisen, jonka ihmiset haluavat lukea milloin kuin, että sen pitää lukea. Olemme pyrkineet saamaan enemmän kieliversioita, käännöksiä. Me, siis samanlainen on suuntaviiva esi, esitteille. Yritämme katsoa, miten paljon se mat, maksaisi kääntää se kiinaksi, farsiksi, venäjäksi ja muillekin tällaisille kielille. Ja sitten lopuksi emme ole julkaisseet ensimmäistä kertaa tänä, vu- tänä vuonna äh, raporttia kokonaisuudessaan paperilla, vaan olemme tällaisen kevyen ohuen esitteen tuottaneet. Mielestämme se on kiva se on sellaisille lukijoille, jotka eivät ole asiantuntijoita. Sähköisessä muodossaan se on vain saatavissa kokonaisuudessaan. Ja toivomme, että se miellyttää niitä, jotka haluaisivat nähdä vähemmän vaivaa ja, ja pelastaa puut myös. Tämä on hyvin vihreä raportti myös siis. No, pääkehityskulut viime raportin jälkeen. Keskittyisin nyt maantieteellisiin ulottuvuuksiin ja Veroniksi jatkaa siitä viime raportin jälkeen ja erityisesti politiikan alalla itsessään olemme jatkaneet sitä, että olemme konsultaatioiden vuoropuhelujen määrää lisänneet näissä ihmisoikeuskeskusteluissa, joita meillä on ollut kolmansien maiden kanssa. Lukumäärä on nyt melkein 40. Neljäs kierros on nyt jo menossa joidenkin keski kanssa, joiden kanssa aloitettiin alun perinkin. Uzbekistan on silloin yleiskierros menossa esimerkiksi. Olemme aloittaneet uusia vuoropuheluja monien maiden kanssa, joihin kuuluu Armenia, Georgia, Moldova, valko Indonesia. Olemme aloittaneet niin kutsuttuja hybrididialogeja viiden latinalaisen Amerikan maan kanssa, New Yorkissa, Genevessä, Meksikossa, hyvin vakavaa. Kiina vuoropuhelun tarkastelu on toteutettu, kuten hyvin tiedätte. Ja yleisemmällä tasolla sitten itäinen kumppanuus on aloitettu sen jälkeen, kun viime raportti julkaistiin, kuten myös välimeriunioni. Myös viestintä ihmisoikeuskysymyksissä on lisätty EUn erityisedustajien kanssa. Olemme pitäneet seminaarin tähän liittyvistä avainkysymyksistä. Se oli tällainen valtavirtaistamispyrkimys, joka oli aika menestyksekäs. Olemme myöskin kaksinkertaistaneet pyrkimyksemme valtavirtaistaa nämä asiat myös kriisinhallintaan. Hyvänä esimerkkinä on EUn Georgian missio, jossa ihmisoikeudet – jossa oli huomattava ihmisoikeus sisältöä heti al- alusta alkaen, tietoja haluan matkasta alkaen. No niin, nyt sitten annan puheenvuoron Veronikille. Kiitoksia, Riina. Palatakseni näihin samoihin asioihin, me olemme tehneet aivan samaa näissä siviilioperaatioissa koulutuksen suhteen. On hyvin tärkeää se, että ei ole minkäänlaista katkoa tässä siviilipuolen toiminnassa ihmisoikeusasioissa. Mikä konkreettisesti sitten on tärkeää on, että niiden ohjeiden mukaan, jotka me olemme saaneet näille diplomaattiedustustoillemme paikan päälle, niin ainakin sata tällaista focal pointia on. Kaikissa pitäisi, näitä pitäisi olla monessa paikassa ja meillä nyt on tällainen verkosto, jonka myötä voimme todeta, että focal pointsit ovat aktiivisesti toimineet. Ne ovat myöskin poliittisesti ja yhteistyön merkeissä eh, tehokkaita. Poliittisesti tietenkin on nämä kahdeksan suuntaviivaa, jotka kaikki on uudistettu ja referenssiajanjakso on 2008. Ja sitten on uudet asia, määräykset vielä naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Mitä johdonmukaisuuteen tulee sitten näiden monialaisiin ja kahdenvälisiin yhteistyöasioihin, niin me yritämme nyt systemaattisesti toimia niin, että sekä monialaisesti että kahdenvälisesti toimitaan yhtä aikaa. Se on myöskin Andrikienin mietinnössä ja Genevessä tehtävässä työssä. Ja sitten Geneven työstä minä uskon, että olimme aktiivisia unionin puolelta. Olimme aktiivisia tässä UPRssä ja me olemme myöskin kolmansien maiden kanssa toimineet aktiivisesti ja pitäneet erilaisia kokouksia ihmisoikeusryhmien kanssa. Nyt olemme tekemässä valmistelutyötä ihmisoikeusneuvoston uudistamista ja tässä on myöskin parlamentin näkemykset huomioitu. Eräs väline, joka joka myöskin parlamentista käsin liittyen ihmisoikeuksiin ja demokratian välineen 138 000 hanketta yli sadassa maassa on näissä mukana hyvin paljon AKT-maita ja niiden kansalaisjärjestöjä tässä on mukana. Hyvin paljon kansalaisjärjestöjä, paljon kansalaisjärjestöjä jotka ovat paikallisia. Hyvin tärkeä väline käytössämme. Sitten temaattisiin aiheisiin. Tässä kokouksemme alkuvaiheessa Puheenjohtaja muistutti negatiivisesta kehityksestä esimerkiksi Taivanissa, mutta pitää kuitenkin muistaa, että monissa maissa kuolemantuomioita ollaan poistamassa tai ainakin sen täytäntöönpanoa lykätään. Vuonna 8810 maata eh, liittyi YK julistukseen, joka oli kuolemanrangaistusta vastaan. Näiden kahden kuluneen vuoden aikana myös muita maita on tullut tukemaan meidän kantaamme. Mikä on positiivista on, että on yhä enemmän maita, myös Euroopan unionin maita, jotka ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet lisäpöytäkirjan eh, kidustuksen estämisen yleissopimuksessa. Mitä sitten tulee edistymiseen viimeisemmän kertomuksen jälkeen, niin monialaisesti kaikki on paljon kiinnitetty Geneven painopisteisiin huomiota ja siihen, kuinka kahdenkeskistä keskustelua voidaan käydä tässä monialaisessa kontekstissa. Valtuuskuntia on vahvistettu ja myöskin näitä suuntaviivoja, jotka ovat meidän poliittinen raamattumme on aktiivisesti otettu käyttöön Euroopan väline demokratiaa ja ihmisoikeuksia varten ja myöskin on yleistä edistymistä tapahtunut tässä kidutuksen asiassa. Mitkä ovat sitten tulevaisuuden näkyvät? Täällä jo puhuttu tehtiin Liessiin asetetuista toiveista. Giefer Hofstadt on myös ollut aktiivinen ja ihmisoikeudet ovat yksi tärkeimmistä asioista tässä kontekstissa ja hyvin tärkeä osa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin kuin kaikkea muutakin politiikkaa. Perusoikeuskirja on myöskin tärkeä ja meidän pitää huolehtia siitä, että se on sitova ja että sitä konkreettisesti pannaan täytäntöön. Me ryhdymme pohtimaan myös sitä, kuinka Euroopan unioni voisi liittyä Euroopan neuvoston ihmisoikeusyleissopimukseen – ja sitten vielä lopuksi Euroopan parlamentilla on tietenkin vahvistunut rooli näissä ulkosuhdeasioissa. Ja näihinhän ihmisoikeudet sisältyvät. Uskon, että uusi komissio ja varapuheenjohtaja, joka huolehtii ihmisoikeusasioista ja myöskin Lissabonin sopimus antaa lisää valtuuksia tähän niin kutsutun kolmannen pilarin sektorille. Ja Tukholman ohjelman ulkosuhde osio on myös sellainen asia, jota on vietävä eteenpäin. Tällä tavalla sitten pääsenkin haasteisiimme. Pitää olla johdonmukainen kaikkien ulkosuhdepolitiikan välineiden kanssa, myöskin sisäpolitiikan puolella olemme uskottavia vain, jos olemme sitä ulkopolitiikassa. Tietenkin meidän täytyy näitä LSPtä saada täytäntöön pantua. Ja on tärkeää, että on sellainen yhteisö, joka on näkyvä, joka hoitaa ihmissuhdeasioita. Tällainen yksikkö on hyvin tärkeä myös maantieteellisesti. Parlamentissahan on vähän huolta siitä, että että maantiede on, on tärkeämpää kuin itse ihmisoikeudet. No, katsotaan, minkälaisia ehdotuksia tästä voidaan tehdä. Tämä olikin se, mitä sanoin. Niin, Belgian puheenjohtajakausi. Ja monin, monenalaiset keskustelut ja sitten tämä ulkosuhteiden edustaminen presidentin toimin EU-sta. Me olemme Belgian kanssa laatimassa työohjelmaa ja kun puhun meistä, niin puhun tästä omasta edustustostamme täällä. On tarkoitus pitää foorumi kansalais- järjestöjen kanssa nimenomaan Lissabonin sopimuksesta ja siitä, kuinka sisäistä ja ulkoista johdonmukaisuutta voidaan vahvistaa. Tärkeitä ulopoliittisia kysymyksiä on. Ja meillä on vuodet 13-25 esillä syksyllä. Te olette itsekin osallistuneet tärkeään kokoukseen ja sitten tietysti on ihmisoikeusneuvoston uudistaminen 2011. Tämä <clears throat> tulee olemaan foorum, kansalaisfoorumin aiheena 13. ja 14. heinäkuuta. Tässäpä kaikki. Paljon on potentiaalia. Nyt olemme siirtymävaiheessa mikä tekee asioista vähän vaikeita välillä. Hyvin tärkeää on, että kaikki instituutiot tekevät yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you so much for both Kiitoksia molemmista alustuksista, jotka osoittavat meille, että me todellakin voimme työstää tätä raporttia. Ja sillä sitä kautta vaikuttaa ihmisoikeustilanteen parantumiseen. Ja huomaan, että meillä on mahdollisuus keskustella uusista ehdoista, koska itse asiassa tämä aika, jonka raportti kattaa, niin siihen sen mä rajan lopussa on jo Lissabonin sopimus 2009. Joten tätä tilaisuutta varmaan käytämme, koska täytyy katsoa eteen, eteenpäin. Mutta muutama sana ennen kuin annan puheenvuoron Rova Lappirille ja Rova Antri Kiinelle. haluaako joku muu puheenvuoron. Tärkeitä parlamentin vastauksia on ollut aiempiin raportteihin ja minusta näyttää kovasti siltä, että erityisesti viimeisin, jonka herra Orbils laati, niin siinä sanotaan, että parlamentti vaatii, että neuvosto ja komissio laativat tällaisia mitattavissa olevia määrällisiä viitearvoja, jotta politiikan tuottavuutta voidaan mitata, joten tähän täytyy varmaankin kysyä, että onko tätä tehty. Ja sitten otsikossa on mukana sana demokratia, mikä tietysti heijastaa viime elokuun tärkeitä tuloksia demokratian tukemisasiassa. Ja tässäkin odotamme komission tulevaa demokratiaa ja demokratian tukemisesta. Mutta se on eri asia. Sitten parlamentti on vaatinut, että verrataan eri ihmisoikeuskonsultaatioita ja vuoropuheluita. Nyt näyttää siltä, että tässä uudessa raportissa ei olekaan niin helppo verrata, verrata niitä, mutta täytyy katsoa, että täytyykö se silti tehdä. Minulla on se tunne, että viime kuukausien aikana, no, ehkäpä ei teidän tilanne eri, mutta olemme olleet vähän turhautuneita siinä, että huolimatta näistä vuoropuheluista ja konsultaatioista, niin edistystä ei niin kovin aina tapahdu. Eli täytyy katsoa, pitääkö jotenkin vielä parantaa ponnistuksia. Ja vielä yksi huomio. Tässä vuorisoportissa ei paljonkaan kerrota maakohtaisten tilanteiden edistymisestä verrattuna aiempiin vuosiin. Että ehkä tätäkin asiaa pitäisi vielä käsitellä. Mutta varapuheenjohtaja Andri Kiene, ymmärrän, että saatatte tulla parlamentin mietinnön esittelijäksi, niin voisi pitää puheenvuoron sitten Rouva Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja siis. Haluaisin puhua Liettua. Minä en niin puhu tästä. Niin, minä haluaisin ilmoittaa teille, että minulla oli tapaaminen hammaslääkärini kanssa ja tästä syystä on joka on vaikea puhua vierasta kieltä tänään. Niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että me todella odotimme tätä kertomusta ja raporttia. Ja meillä, meillä on tälläkin ilo kuulla tämä esittely täällä tänään alivalikunnassamme. Minä tiedän, että aikaa on vähän, joten aion painottaa sitä, että aikomukseni ei ole mitenkään vähätellä tämän raportin merkitystä. Sitä huolimatta, mitä tulee tiettyihin ulottuvuuksiin, jotka eivät heijastu raportissa, aion mainita ne. Rova Hautala aloitti jo keskustelun tästä raportista ja haluaisin mainita, että jos olette sitä mieltä, että parlamentin päätösasemat, jotka liittyvät tilanteeseen eri osissa maailmaa, me olemme useaan otteeseen tehneet vetoomuksia, kääntyneet neuvoston puoleen, jotta se määrittelisi mitattavissa olevia tavoitteita, kriteereitä, tehtäviä silloin, kun on kysymys yksittäisistä maista ja aiheisiin, jotka ovat horisontaalisia. Niin, että neuvosto, neuvosto määrittäisi, mitä ovat nämä konkreettiset tavoitteet, mutta tätä ei ole tapahtunut mutta niin voisin vuoden lopussa nähdä senkin, että onko niin, että se on noudattu politiikka on ollut tehokasta ja tuottanut toivottuja tuloksia. Kansalaiset, jotka lukevat näitä raportteja, odottavat vastauksia hyvin eh, täsmällisiin kysymyksiin. Esimerkiksi onko niin, että ihmisoikeustilanne on parantunut viimeisen 12 kuukauden aikana, ja onko niin, että EU, joka on sitä mieltä, että ihmisoikeus on sen politiikan ytimeen kuuluvia kysymyksiä on toteutunut tavoitteena ja onko niin, että EU on käyttänyt veromaksajien rahoja järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Katsotaan tätä raporttia, josta tänään keskustelemme. En löytänyt tällaista ma- asiaa mainittuna. Minä kaipasin tällaista arviointiulottuvuutta. Jos luen raporttia, ja niitä siinä todetaan, että tietyn maan hallitus on saanut satoja vetoomuksia tietystä aiheesta. Haluaisin tietää, mikä oli seuranta, mitä tapahtuu sen jälkeen, mitä uskoimme saavutetun. Ja toinen asia vielä. Ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen EUn huippukokouksissa. Muistuttaisin siitä, että Ranskan puheenjohtajakauden aikana vuonna 2008 me saimme esityksen tästä aiheesta. Ja tänään, kun luen raporttia, minä olisin iloinen, jos voisin löytää, mitä tuloksia on saavutettu nimenomaan tällä alueella. Yhdellä sivulla, joka koskee Venäjää, on löydettävissä tietoja siitä, että ihmisoikeuksista kysymyksistä on keskusteltu EUn ja Venäjän huippukokouksessa, mutta en kuitenkaan ottanut tällaista mainintaa, kun luin Kiinaa koskevia kuvauksia. Ja Kiinassa ongelma on olemassa. Me tiedämme, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on sellainen kuin on. Ja sitten vielä eräs asia. Vuoropuhelu ja kuulemiset ihmisoikeuksien alueella. Vuoden 2008 raportissa oli oma lukunsa, joka oli omistettu tälle aiheelle. Ja se oli aika helposti vertailtavissa niin, että saatettiin nähdä, minkälaista edistystä on saavutettu. Nyt raportin rakenne on toisenlainen, joten tällainen vertaileva analyysi on vaikea. Joten minulla on seuraava kysymys. Mitä tulee ihmisoikeusvuoropuheluun äh, latinalaisen Amerikan maiden kanssa? Minä tiedän, että on neljä erilaista muotoa käydä tällaista ihmisoikeusopuolella rakenteellista, paikallista vuoropuhelua, jota käydään erityisissä tälle varatuissa äh, alakomiteoissa ja sitten kuulemiset ihmisoikeuskysymyksissä. Tällaisena esimerkiksi maat, Argentiina, Kolumbia, Brasilia, Chile, niiden kanssa on käyty tällaisia kuulemisia, konsultaatioita, joissa on käytetty tätä paikallista muotoa. Ja tiedän, että Euroopan komission edustustojen päälliköt näissä maissa ovat vastuussa näiden vuoropuhelun järjestämisestä. Minä tiedän, että Euroopan parlamentin jäsenet eivät pysty tutustumaan asiakirjoihin, jotka käsittelevät näiden vuoropuhelujen kulkua, mutta kysyisin, mitä me voisimme odottaa siinä vaiheessa, kun syntyy ulko, Euro, EUn ulkoinen edustusto ja minkälaisen muodon nämä vuoropuhelut silloin saavat. Ja sitten vielä eräs asia, joka minun mielestäni on huomionarvoinen, on EUn rooli kansainvälisillä foorumeilla. Kanka ja Arno keskustelivat näistä asioista. Niistä olemme myös ottaneet esille tämän ihmisoikeusneuvoston yhdistyneissä kansakunnissa – Ihmisoikeusneuvoston rooli nähdään suurena menestyksenä. Meidän valikuntamme valtuuskunta kävi, on käynyt tämän neuvoston kokouksen neljään otteeseen ja yleensä tämän valiokunnan valtuuskunnat menevät YK yleiskokoukseen New Yorkiin. Ja voin kertoa, että me Näemme hyvin selvästi, että on olemassa tietty vedenjakaja, joka näyttää jonka mukaan eri EU-jäsenvaltiot edustavat erilaisia näkemyksiä, eri kantoja. Ja nämä ongelmat ovat hyvin näkyviä. Ja tätä tilannetta käyttävät hyväkseen meidän vastustajamme. Minusta me voisimme muotoilla relevantteja esityksiä myöskin tästä osiosta. Ja sitten vielä yksi asia. Tilanne yksittäisissä maissa. Olen ymmärtänyt, että on mahdotonta sisällyttää kaikkea tietoa raporttiin. Kuitenkin tietyt tärkeät näkökannat ovat jääneet pois. Ajatellaanpa Kiinaa. Minä tiedän, että ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä Kiinan kanssa nousi esille se, että Itävallan kansalainen teloitettiin. Kuolemantuomio pantiin toimeen. Tai otan toinenkin esimerkki. Iso-Britannian kansalainen myös teloitettiin. Ja minusta nämäkin tosiasiat voitaisiin mainita tässä raportissa. Sitten Kongo demokraattinen tasavalta. Kongo on osannut aktiivisesti ihmisoikeusneuvoston toimintaa, mutta samanaikaisesti se on kieltäytynyt hyväksymästä mitään suosituksia, jotka on osoitettu sille. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluaisin esittää toiveen, että kollegat tässä alivaliokunnassa ja ulkoasian valiokunnassa, ylipäätään Euroopan parlamentin jäsenet, olisivat tietoisia siitä, että tämä vuosiraportti on tärkeimpiä, kenties tärkein asiakirja ihmisoikeuksien alueella ja demokratian edistämisen alueella koko maailmassa. Ja uskoakseni toivoisin, että olisi hyvä, että tämä saisi sopivasti myöskin huomiota ja saisimme paljon kommentteja tähän. Uh, I've been told that... Kiitoksia paljon, Laima. Minulle on kerrottu, että kun puhuu Koreasta, se tulkittiin Kongoksi. So you, you certainly, I think you meant North Korea. Tarkoitit varmaan Pohjois-Koreaa. Sitten Barbara Lochbieler. Uh, and also thank you for this uh, report. I think it is... Kiitos myös tästä raportista. On hienoa nähdä, kuinka paljon EU tekee asioita. Rova Konka, kertoi myös, kuinka vaikeaa tällaista raporttia on kirjoittaakaan. Minäkin mietin, että kenelle tämä on laadittu, jos on kiinnostusta asiaan yhte, yhdessä maassa, niin silloinhan sen maan tuntee, tuntee jo. Tällähän tarkoitus tietenkin herättää tietoisuutta ja minullakin oli jonkinlaisia ajatuksia tästä. Ehkä voitaisiin uudelleen vielä miettiä asiaa niin, että täällä olisi yksi perusteema, eh, vähän samalla tavalla kuin parlamentin mietinnöissä. Ja sitten sitä yhtä eh, teemaa käsiteltäisiin vähän syvemmin. Ehkä joku teema olisi parempi kuin maakohtainen keskittyminen. Sitten voitaisiin katsoa, minkälaisia uusia välineitä on käytetty ja mitä, mitä on tapahtunut. Tällä tavalla tietoisuutta nostettaisiin ja olisi, olisi nähtävissä juuri se, kuinka vaikea tämä täytäntöönpano kaikkien välineiden kohdalla on. Mutta silloin näkisimme myös selkeästi, mitkä asiat eivät ole osa onnistuneet. En voi sanoa, tulisiko siitä parempi, mutta kuitenkin tietoisuus asioista ainakin kasvaisi. Se olisi vähän kuivempi. Tässä raportin alussa esitellään eh, eri aiheita ja myöskin Euroopan unionin ihmisoikeusasioita. On aivan oikein, että näin toimitaan, että EU-takin kritisoidaan. EU-tahan hyvin, hyvin tarkkaillaan aina näissä ulkopuolelta näistä ihmisoikeusasioista. UPR-suositus äh, määräkaistarkastelusuositus Euroopan unionissa, niin silloin voisimme sen perusteella katsoa, minkälaisia toimia täällä on esimerkiksi, onko poliisit toimineet väkivaltaisesti. Valitettavasti yksi asia 4.4, terrorismi ja ihmisoikeudet, anteeksi 4.9. Siellä ei ole mitään kriittistä ihmisoikeusloukkauksista. Koska täällä syyttämättä jättäminen, rankaisemattomuus vallitsee. Mitä siellä alussa oli tästä itsekritiikistä, niin olisi hyvä, jos se heijastuisi vähän myöhemminkin tässä kappaleessa. on tietenkin ihan oikein, että USAta kehutaan siitä, että Guantanamo suljetaan, mutta jos täällä ei mitään Euroopasta vastaava ole, niin kyllä minun täytyy tätä kritisoida. Tällä sivulla 74 myöskin on eräs lausuma. Täällä sanotaan, että Kuontanomossa kirjoitusta on käytetty. Kuitenkaan tässä kappaleessa ei puhuta mistään kidutuksesta, vaan kuulustelutekniikoista. Tämä on vähän virheellistä, koska sehän oli juuri ongelmallista USAssa, että kidutusta ei kutsuttu kidutukseksi. Sitten eräitä kysymyksiä. Te sanotte, että valmistaudutte G20 kokoukseen sillä mielellä, että sen pitäisi katsoa näitä ihmisoikeusasioita tarkemmin, tai että sillä olisi tällainen humaani ulottuvuus. Mikähän se voisi olla G20? Te myös sanotte täällä, että kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen Tämä on siis sivulla 36. Ja sanotaan, että jos kansalaisjärjestöjen kanssa keskusteltaisiin enemmän siitä, kuinka järjestöt ovat mukana täytäntöönpanossa. Ja te kerrotte täällä, että erityistä työtä tehdään tämän asian osalta vuonna 2010. Siitä haluaisin kuulla lisää. Sanotte myöskin, että komissio ryhtyy tutkimaan ihmisoikeustyötä ja ympäristökysymyksiä tietyssä kontekstissa. Siitäkin olisi hyvä kuulla enemmän. Kuitenkin tämä on asiakirja, joka helpottaa työtämme. Mutta jos nyt alusta aloitan uudestaan, niin jos haluamme, että sellaiset tahot lukevat tätä, jotka eivät tunne asioita, niin ei tämä ole siihen paras mahdollinen. Tätä linjaa on myös edustaneet ne, jotka kommentoimme raporttia. Mielestäni on vähän epäreilua, koska oli kovin paljon kysymyksiä, monia huomioita, eikä ole aikaa teille, teillä vastata kunnolla. Niin, voisimmeko sopia, että pidätte lyhyet puheenvuorot nyt ja palaamme näihin kaikkiin kysymyksiin vielä monta kertaa, koska tietysti eh, raportti sitellään vielä täysistunnossa alivaliokunta laatii mietintönsä, joten tässä on kyse vasta alusta, keskustelun alusta, mutta arvostan tätä yhteistyöhenkeä ja avoimuutta neuvoston ja komission puolelta, koska tätä voimme käyttää välineenä parantaa tilannetta monin tavoin. Joten nyt voisi vähän karkeasti pyytää teitä puhumaan ly- lyhyesti, koska haluaisin käyttää muutaman minuutin vielä muutaman kohdan käsittelyn, joka koskee EUn ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelua. Mutta se voidaan tehdä ilman tulkkausta, koska tulkkausta vielä kolme minuuttia. Haluan olla lyhyt sanainen, mutta se merkitsee sitä, että en pysty vastaamaan suinkaan kaikkiin kysymyksiin. I don't think it's necessary this time. I'll try to pick up on some... Siis tartun johonkin asioihin, jotka nousevat esille välittömästi. Palaamme sitten seuraavalla kerralla uudestaan. Niin koko kysymys, joka koskee tällaisista mitattavista tavoitteista ja tehtävistä. Ensimmäinen kommentti oli se, että kaikki ei sunkaan ole laskettavissa. Toinen asia, niin kommentti oli se, että niin paljon kuin me haluaisimmekin uskoa, että EUn toimet johtavat muutoksiin paikan päällä, näin ei aina ole. Eikä aina ole niin, että vaikka muutosta tapahtuisi, että se johtuisi EUn toimista, meidän pitää olla tässä nyt raan rehellisiä – vaikka haluaisimmekin nähdä asiat tällä tavalla. Me törmäämme tähän ongelmaan silloin, kun me arvioimme vuoropuhelujen aikana sitä tilannetta, miten voidaan, mihin voidaan sitoa jokin muutos paikan päällä, voidaanko se yhdistää EUn toimiin. Tämä on laajempi kysymys, johon täytyy palata laajemmassa yhteydessä, mutta kommentti on otettu huomioon. Mitä sitten tulee näihin erilaisiin kuulemisiin ja vuoropuheluihin, on nämä neljänlaista erilaista kategoriaa, jotka luonnostelitte, hahmottelitte, ne ovat todellakin olemassa, mutta olemme päättäneet, että mitä tulee Atlantis-Amerikkaan, me haluaisimme aikaan tällaisia hybridejä. Ne ovat yhdistelmä paikallista näissä neljässä maassa niin, että niissä on ehkä Meksikon osalta hiukan lähes siis neljä paikallista ja hybridiosuutta on sitten se, että käydään keskustelua ja toimista puhutaan myöskin, eh, toimia tapahtuu myöskin kansallisvälisellä tasolla New Yorkissa ja Genevessä. Joten tämä on tämän viiden tyyppinen eh, vuoropuhelun laji, kansainväliset foorumit, yllätys siitä, että EU-jäsenvaltioilla on eri näkemyksiä New Yorkissa ja Genevessä. Ne on täälläkin erilaisia näkemyksiä, <laughs> eri mielipiteitä. Sitten hyppääminen vielä, hyppäisin vielä siihen, mitä Rova Lochbilder sanoi. Ehdotus siitä, että olisi yksi aihe raporttia kohti, on kenties sellainen, pitäisi vakavasti tarkastella. Sen osalta voitaisiin tehdä paljonkin. Tämä pitäisi käydä jäsenvaltioiden kanssa tästä ensin keskustelu, jolla varmasti on kommentoitavaa, ja sitten se keskittäisiin enemmän EU-hun. No, kokohan tämän raportin ajatus on se, että raportoidaan, mitä EU tekee ulkoasioiden alueella. Ymmärrämme arvostelun, että EU voi vain puhua ihmisoikeustilanteesta muissa maissa, jos puhutaan omasta tilanteesta – sinun, minusta meidän pitäisi pitää mielessä se, mikä on raportin tarkoitus. Ja huomaan, että rouva puheenjohtaja olen tarttumassa mikrofoniin, joten lopetan. Well, thank you very much, um, but uh, let's continue a few... Kiitoksia paljon. Jatketaan muutama minuutti kokousta, mutta se voidaan tehdä ilman tulkkausta, joten kiitän tulkkeja. Take the floor at this point. Oh, thank you very much, Heidi. I just wanted to say that uh, the, it, the nature of the beast, it's, it's difficult in the sense that we try to present uh, wh whatever we do and we hope, and it's not